So, good afternoon everyone. I have to apologize. Hyvää iltapäivää kaikille. Minä täytyy pyytää anteeksi. Olin juhlatilaisuudessa, jossa tohtori Fischer sai Saksan liittosvallan dienstkreuz mitalin ansioistaan ihmisoikeuslainsäädännössä ja ihmisoikeuksien kysymyksessä voimme kaikki onnitella häntä tästä. Ja tästä syystä olin myöhässä. Yritän pikaisesti käydä lävitse nyt puheenjohtajan ilmoitukset, koska Rovan Lambert Etelä-Aasian valtuuskunnan puheenjohtaja on täällä paikalla ja kertoo meidän matkasta Bangladeshiin. Aivan lyhyesti. Olen saanut tietää, että Venezuelassa Euroopan unionin edustusto ei ole ollut kovin tarkkaavainen niiden ihmisoikeusongelmien suhteen, joita on ollut. Ja olen kirjoittanut myös on lähetys joka tähän ottaisi esille asian Kofapikissa, joka koskee perheitä, joihin tähän tätä järjestää. siitä, sillä hallitus on esittänyt siitä hyvin loukkaavia lausuntoja viime aikoina, joita me täytyy pitää nyt tarkkaasti silmällä sitä, mitä Venezuelassa tapahtuu, ja meidän täytyy huolehtia siitä, että uhkaava ympäristö ihmisoikeuksien puolustajille parantuu ja että Euroopan unioni noudattaa sitoumuksia. Toiseksi Vietnam. Olemme saaneet hyviä uutisia. Katolinen piispa Tadeus Nguyen vapautettiin eh, ehdonalaisekselle vuodeksi. Hän on ollut vankilassa ja kotiarestissa vuosia viime vuosina siksi, että hän on edistänyt monipuolue demokratiaa. Hän on saanut kaksi eh, aivohalvausta ollessaan vankilassa. Nyt, niin nyt on sanottu, että hän voi saada lääkärihoitoa, mutta Vietnamissa on muuten huolestuttavaa ihmisoikeuskehitystä. Haluaisin kiinnittää huomioon tilanteeseen, että ainakin 21 toimittajaa on pidätetty ja tuomittu. Tämä on uutta kehitystä ja on syytä uskoa, että se liittyy Kiinan lisääntyvään taloudelliseen vaikutusvaltaan, ja on pyydetty, että Euroopan unioni lopettaisi ihmisoikeusvuoropuhelunsa protestina tästä kehityksestä. Tämän asiasta pitäisi keskustella lähitulevaisuudessa. Kiireellisiä päätelmäesityksiä viime viikon täysistunnolta Hyvä Chalik, joka siepattiin Israelin maaperällä vuonna 2006. Parlamentti on pyytänyt Hamasia vapauttamaan hänet välittömästi. Meksiko Parlamentti ilmaisi solidaarisuutensa Meksikon kansan kanssa ja tukee hallituksen toimia pyrkiä taistelemaan huumekauppaa ja väkivaltaa vastaan. Ja kolmanneksi, kolmas kiireellinen päätöslauselma koski Etelä-Korean perustuslakituomioistuimen päätöstä, jonka mukaan kuolemantuomio ei loukkaa maan perustuslakia, joten parlamentti kehottaa Etelä-Korea keskeyttämään kolmatuinen toimenpanon, kunnes tällainen kielto on hyväksytty. Ja viimeinen asia haluaisin sanoa, että ihmisoikeuksien valiokunnan kannalta parlamentti hyväksyi hyvin vakaan kannan, mikä koski delegation that went to the Human Rights Goldstonein raporttia, joka jota myöskin on käsitelty Genevessä ihmisoikeuskomiteassa, joka tämä raportti voisi saada aikaan uuden käänteen lähi tilanteessa, koska siinä korostetaan kummankin osapuolen vastuullisuutta ja velvollisuutta saada tutkittaviksi ihmisoikeusrikkomukset ja sotarikokset ja nostaa tarvittaessa syytteitä. Huomaan, että kollegamme Richard Howitt on valmis puhumaan tästä. Richard, ole hyvä. It's on the agenda, if that... um, vain lyhyesti siis haluaisin siis vain kiittää um, tästä hyvästä vierailusta ja uh, lähetämme tästä asiakirjasta. Vierailu oli siis hyvin onnistunut ja äm, haluaisin siis äm, tästä Miss Antikinille sanoa vielä ähm, huomisaamusta, saisinko ehdottaa, että tämä kuuleminen äm, äm, laajojen julmuuksien äm, äm, asiasta 10.40 ja sitten mm, vähän muuttaisimme tätä aikataulua, tämä olisi todella um, hyvä muutos minulle, jos voisit suostua sen. Kiitos. We will do our... Niin, tulemme tekemään kaikkemme, jotta voisimme täyttää tämän toiveen. Ei tulisi kommentoida Goldstonein mietintöä tässä raporttia tässä vaiheessa, mutta haluan tehdä niin myöhemmin. Haluaisin kuitenkin sanoa, että meidän täytyy katsoa, katsoa tarkasti valtuuskunnan raporttia Genevestä, mutta se tullaan käsittelemään peripohjaisemmin seuraavassa kokouksessa. Sitten valko -Venäjä. Kuten tiedätte, minä alivaliokunnan puheenjohtajana olin mukana eh, selvitysmatkalla valko pari viikkoa sitten. Ihmisoikeuksien kannalta on reilua todeta, että ei ole ollut mitään muutosta parempaan demokratisoitumis- ja ihmisoikeustilanteessa. Tämä oli näkemys, jonka jakoi koko neljän hengen valtuuskunta ja me toimme mukanamme takaisin lukuisia havaintoja, kävimme keskustelua presidentin kanssa ja lopuksi puhemiehen kanssa ja lopuksi parlamentti hyväksyi päätösosman viime viikolla ilman äänestystä. Se hyväksyttiin yksimielisesti täysistunnossa. Euroopan parlamentti päätösasemassa tuomitsi poliisitoimit ja oikeudelliset toimet valko puolalaisten järjestöä vastaan ja tuomitsi viranomaisten yritykset saada aikaan uuden johdon puolalaisyhteisölle. Ja parlamentti myöskin kehotti myöskin viranomaisia vapauttamaan Andrei Bandarenko ja muut poliiset aktivistit ja myöskin henkilöt, jotka on tuomittu oman tunnon syystä. Joten täytyy jälleen kerran todeta, että on valko vankeja, jotka on tuomittu poliittisten, poliittisen toimintansa vuoksi varapuheenjohtaja, varapuhemies Mäkylän Scott, joka vastaa ihmisoikeuksista puhemiehistössä. Hänellä on mielenkiintoisia uutisia, jotka liittyvät tärkeään tapaukseen, joka koskee kiinalaista ajattelijaa, joten herra Macmillan Scott, haluaisitko kertoa meille nämä uutiset? Kiitos puheenjohtaja. Tämä äh, koskee Kaashi Shengia, joka on ähm, kristillinen ihmisoikeusaktivisti, joka joutui vanki, vankilaan vuonna 2006. Siitä lähtien hän on ollut useasti kotiarestissa ja vankilassa ja häntä on kidutettu ja hän on yrittänyt tehdä itsemurhan kahdesti. Hän on kirjoittanut avoimia kirjeitä hallinnolle sekä EU-parlamentille ja USA-kongressille. Ja hän katosi syyskuussa kävelymatkalla ja häntä ei ole nähty. Eilen kuitenkin BBC ilmoitti, että hänen veljensä äm, on sanonut, että noin kaksi viikkoa sitten hän on puhunut veljensä kanssa, mutta BBC epäilee, onko tämä totta. Haluaisin puhua tästä asiasta, sillä meillä oli äh, keskustelua tästä aikaisemminkin äm, puhemien kanssa. Ja nyt kun Expo-näyttely on Shanghaissa ja puhemies Busek ja muutkin henkilöt käyvät tässä näyttelyssä, maailmannäyttelyssä, niin Baronter Ashton, herra Busek ja YK pääsihteeri pyytävät, että ihmiso- ihmisoikeuksien rikkomuksiin kiinnitetään huomiota Kiinassa ja etenkin, että äm, että YK on Global, um, Global Com, Compact-sopimukseen kiinnitetään huomiota. Um, tämä periaate yksi tässä sanoo, että äh, yritysten pitäisi kunnioittaa ihmisoikeuksia. Toinen periaate, periaatteen mukaan yritysten pitäisi, um, ei pitäisi tehdä yhteistyötä ihmisoikeuden rikkojien kanssa. Mielestäni meidän pitää muistuttaa kaikkia siitä, että business as usual, eli äm, liiketoiminta kuten aina, äm, ei voi jatkua, jos ihmisoikeusrikkomuksia on. Thank you very much, uh, Vice... Kiitos, varapuhemies. Uskon, että me kumpikin voimme välittää tämän viestin puhemiehelle ajatellen hänen vierailuaan Kiinaan ja voi pyrkiä löytämään tapoja ottaa esille huolestuneisuutemme kauhun äh, tilanteesta, joka on tehnyt niin paljon hyvää työtä ihmisoikeuskysymyksissä asianajajana ja toivomme, että hän on hengissä ja hänet voidaan vapauttaa. Kiitos tästä. Lopuksi haluaisin ilmoittaa teille, että ensi viikolla Brysselin täysistunnon aikana on varattu aikaa keskustelu, joka koskee Tiibetin tilannetta. Paikalla on komissio ja neuvosto ja ihmisoikeustilanne tilanteen arviointi on kesken eh, ennen kaikkea siitä, että on ollut riippumatonta selvitystä, joka olisi koskenut Laasan kansannousua ja mitä on tapahtunut, on satoja vankeja, paljon kidutusta, eh, nunnien ja munkkien uskonnollisia oikeuksia rikottu, ja tämä on asia, joka täytyy ottaa huomioon. Joten tulemme saamaan neuvostolta ja komissiolta kannanoton, ja tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mitä tässä tapahtuu, koska asia on jo hiukan varjoon viime aikoina, ehkä ei kenties niinkään parlamentissa, mutta muissa toimielimissä. Ja lopuksi kollegat, minulla on ilo toivottaa Jean Lambert tervetulleeksi, joka on Etelä-Asian maihin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja. Kiitos siitä, että olet tullut tänne, koska läsnäolosi täällä on juuri sitä. Haluaisimme tapahtuvan useammin, että valtuuskuntien puheenjohtajat tulisivat kertomaan meille vaikutelmistaan, näkökannoistaan, kokemuksistaan, ihmisoikeustilanteista eh, niissä maissa, joiden kanssa ovat tekemisissä. Siinä siis olettu 12.19. helmikuuta Bangladesissa valtuuskunnan johtajana. Ja nyt annan puheenvuoron sinulle 10 minuutiksi. Voit kertoa meille. Itse asiassa koko tämä raportti on jaettu teille. Haluaisin myöskin tervehtiä Bangladesin suurlähettilästä rouva Ismat Jahania. No niin, Jean Lambert, ole hyvä. thank you. Kiitos, kiitos paljon. Haluaisin ensinnäkin vain sanoa, että äm, ei ole normaalia, äm, kuten ihmiset siis tietävät, että äm, esittelemme näin valtuuskunnan vierailun valiokunnalle. Mehän olemme puhuneet tästä tietysti omassa valtuuskunnassamme. Ja tietysti ähm, vierailun ähm, osallisuudet ovat voineet ähm, muuttaa tätä raporttia, joten tämä on siis kaikki minun vastuullani. Haluaisin tätä vielä korostaa tässä, sillä me keskustelemme tästä asiasta ja meidän valtuuskunnassa itse asiassa vasta huhtikuussa. Tietysti parlamentissa nyt mennään siihen suuntaan, että tehdään yhteistyötä valiokuntien, valioku, valtuuskuntien ja valiokuntien välillä ja jaetaan kokemuksia ja tietoja. Ja parlamentissa tietysti te, otettiin ä, päätöslauselma juuri ennen meidän vierailumme Bangladeshiin, äm, ennen kaikkea Myönmaarin tai Burman tilanteesta – en, ja tässä puhuttiin ennen kaikkea pakolaisten tilanteesta. Me kävimme vierailun myös tällä alueella ja tarkastelemme tilannetta. Öm, mutta kyse ei välttämättä ollut tämän päätöslauselman seurannasta. Senkin halusin vielä selventää tässä, jotta ihmiset siis tietävät, missä mennään. Sitten ihmisoikeuksista. Äh, haluaisin keskittyä tänään ennen kaikkea tähän päätöslauselmaan, mutta haluaisin myös puhua parista muusta seikasta. Me puhuimme myös kuolemantuomiosta Bangladeshin pääministerin kanssa. Me tapasimme hänet toisen kerran nyt ja olemme kiitollisia tästä avoimuudesta, jota hän on näyttänyt ja että hän on suostunut tapaamaan ähm, parlamentaarisen valtuuskunnan. Tämä, siis tästä asiasta siis puhuimme hänen kanssaan, mutta puhuimme myös muista ihmisoikeusasioista ja sekä myös ilmastonmuutoksesta, ähm, jotka vaikuttavat tietysti Bangladeshiin erityisesti. Bangladeshan on maa, joka ei ole mitenkään vastuussa ilmaston lämpenemisestä, mutta se joutuu kärsimään siitä huomattavasti ähm, maaperän, maa-alan menettämisen muodossa. Ja maahan on hyvin tiheästi asuttu. Ähm, tässä siis muutamia aiheita keskustelaistamme. Ähm, ja Yksi toisesta aiheesta, josta puhumme, oli siis ihmisoikeudet. Parlamentti on käsitellyt Chittagong Hills-alueen äm, tilannetta. Ja toinen tilanne, joka, toinen aihe, joka on tärkeä, on, on maan omistus ja maan käyttö. Äm, tämä äm, alue ei ole kovin tiheästi asuttu. Tällä alueella on alkuperäisväestöä, joten kysymys on siitä, miten, miten tasapainotetaan alkuperäisväestön oikeudet äm, autonomian kanssa tässä kontekstissa, jossa meillä on äm, paineita maanomistuksen suhteen. Äm, alueella on ollut väkivaltaisia konflikteja, rauhansopimus allekirjoitin vuonna 1997 jo, ähm, Sheikh Hasinan toimesta, joka on nyt pääministeri. Nyt yritetään panna tätä rauhansopimusta täytäntöön ja alkuperäisväestö toivoo sen täytäntöön panemista. Kuten sanoin, Tämä on linkki siis päätöslauselmaan ja pakolaisten tilanteeseen. Meidän pitää olla hyvin selkeitä tästä asiasta. Tausta, taustalla on ennen kaikkea Myanmarin tilanne ja se, että Myanmarissa on tehty etnisiä puhdistuksia ja Rohingya-vähemmistö on karkoitettu ja siihen sitä on syrjitty. Rohingan väestö on ollut yli tuhat vuotta alueella ja nykyinen hallinto pitää heitä kuitenkin siirtolaisina. Heistä on tullut valtiottomia ihmisiä. Heidän pitää pyytää lupaa esimerkiksi avioliittoon ja heitä sorrataan monilla eri tavoin. Ja tästä syystä monet ähm, Rohingya-väestön kuuluvat ovat lähteneet maasta ja monet heistä ovat lähteneet juuri Bangladeshiin. He ovat ähm, Bangladesin erittäin köyhällä alueella. E, tietysti ähm, tällä alueella on syntynyt painetta ja olemme nähneet useita ihmisiä menneisyydessä. Olemme tapauksia, joissa ähm, sortoa on esiintynyt taas ja ihmiset ovat palanneet uudelleen Bangladeshiin. YK on alueella, EU on alueella ja rahoittaa humanitaarisia projekteja ja apua siellä. Meillä on kaksi, YK on pakolaisjärjestelmä on kaksi pakolaisleiriä siellä, joissa on noin tuhat rekisteröityä pakolaista. Rekisteröinti on erityisen tärkeää tietysti, sillä se on tunnistamisen kannalta tärkeää ja myös sen kannalta, että ihmiset pystytään palauttamaan kotiseudulleen. Tietysti ongelmana on, ei, eivät ole niinkään ne, jotka ovat pakolaisreille, joilla on ruokaa ja jotka pääsevät terveydenhuollon piiriin ja joilla on myös koulutusmahdollisuuksia Ongelma on, ongelmana ovat ne ihmiset, jotka eivät ole pakolaisleireissä ja jotka, joita ei ole rekisteröity. Tämä, äm, tätä tilannetta aikaisemmat hallitukset eivät ole onnistuneet korjaamaan, eivät ole halunneet korjata. Nämä ihmiset ovat joutuneet monista syistä huonoon tilanteeseen. He, he ovat joutuneet karkotetuiksi alueilta, joita he ovat aluneet, asuneet, ja heillä ei ole tällä hetkellä minkäänlaista suojaa ja tällä hetkellä äm, he tietysti äm, joutuvat myös al, äm, paikallisen väestön taakaksi. Meillä ei ole tarkkoja lukuja tästä aiheesta, mutta äm, tuemme tietysti äm, suojaa näille ihmisille, joilla ei ole elin, äm, elinkeinoa tai suojaa. Olemme siis tavanneet Bangladesin pääministerin. Heidän hallituksessaan on viisi naista itse asiassa. Naisten tasa-arvoa edistetään hyvin. Ja meillä oli siis tapaaminen pää, anteeksi, ulkoministerin kanssa, ja hän selitti meille tilannetta Myanmarissa. Tiettyjä edistysaskeleita on saatu aikaiseksi. Rohingya Rohingya äm, ovat siis, Rohingya väestö on burmalainen, eikä ole siirtolaisväestöä. Äm, on puhuttu siis äm, pakolaisten palauttamisesta. Äm, keskustellaan siis täl, tällä hetkellä tästä asiasta hallituksen kanssa, jo, että ainakin listattaisiin, tässä ei ole puhuttu rekisteröinnistä, virallisesta äm, UNHCR tunnustamista pakolaista, siis että ainakin listattaisiin alueella olevat ihmiset. Öm, Dakassa ollaan tehty selväksi, YK delegaatio on tehnyt selväksi, että tämä pitää tehdä, jotta saadaan selkeitä numeroita ja jotta myös Myanmarin tilanne saadaan selvitettyä. Myanmarin hallituksen ei luultavasti halua näitä ihmisiä ottaa takaisin ainakaan, jos he eivät tiedä, keitä he ovat. Öm, meillä on, meidän pitäisi tässä tarkis, tarkastella ennen kaikkea sitä, miten voimme tukea alueella olevia ihmisiä, ei pelkästään rohingoja, vaan myös alkuperäisväestöä tällä erittäin köyhällä alueella ja meidän pitäisi kysyä, mitä voisimme tehdä taloudellisen kehityksen hyväksi ja koulutusmahdollisuuksien hyväksi, ja jotta voisimme myös vähentää paineita tässä hyvin herkässä tilanteessa. Ja lopulta voisimme saada ihmiset palaamaan Myönmarin ja e-, että heillä olisi loppujen lopuksi koulutusta ja taitoja. Tämä tietysti vaikuttaisi myös Myanmarin tilanteeseen sinänsä. Mutta suurlähettiläs tietysti puhuu tästä myös, ja muutkin puhuvat tästä, mutta virallinen keskustelu käydään 15. huhtikuuta meidän valtuuskunnassa. Kiitos. Äh. Kiitos Jean. Haluaisiko lähettiläs sanoa muutaman sanan? Kenties kertoa kolme minuuttia. Voisitte vastata niihin havaintoihin, joita valtuuskunnan puheenjohtaja esitti. Mä myös kysymys. Tiedätte, että että parlamentti antoi tasavana niille sakharov palkinnon vuonna 1994. Ja hän otti hyvin rohkean kannan uskonnonvapaudessa ja naisten oikeuksissa, mutta pian sen jälkeen hänet pakotettiin lähtemään Bangladesista ja me tiedämme, että viimeinen yritys, hänen viimeinen yrityksensä uusia Bangladesin passinsa – on, siinä on käynyt niin, että hallitus ei ole vastannut tähän reaktioon. Hän asuu tällä hetkellä nyt Intiassa, Delhissä. Olemme totta kai oikeutettuja kysymään suoran kysymyksen teiltä. Aikooko Panusin hallitus sallia hänen saada passin? Voiko hän muuttaa takaisin kotimaahansa turvallisiin olosuhteisiin? Uh, chair. Uh, you want me... Puheenjohtaja, haluatte minun vastaamaan tähän viimeiseen kysymykseen ensin vai kuinka? Niin. Vastaus olisi, että ei ole mitään ongelmaa tässä suhteessa, koska Bangladesin hallitus olisi halukas antamaan passin Bangladesin kansalaiselle, joten tässä ei minusta ole mitään ongelmaa. Sitten, kuten sanoitte, niin lyhyitä kommentteja siihen, mitä rouva Jean Lambert mainitsi koskien vierailuaan Bangladeshiin. Ja haluaisin myöskin kiinnittää tämän valikunnan huomion siihen, että raportti, joka valmisteltiin tätä koska varten tämä on hiukan ajasta jäljessä. Se vuonna 2006, vaalit olivat vuonna 2007 ja monia muita asioita, jotka koskevat ihmisoikeuskomiteaa, korruptiovastaista komiteaa ja myöskin poliittista tilannetta. Niitä pitäisi niiden pitäisi heijastua tästä selkeämmin. Haluaisin kiinnittää tähän teidän huomioon, koska kuka tahansa, joka lukee tämän raportin, voi todeta, että asiat ovat hyvin vakavasti väärin siinä. Mutta nyt tähän raporttiin, jonka, joka esitettiin suullisesti, joka koski vierailua Bangladeshiin, joka, joka toteuttivat parlamentin arvostetut jäsenet. Haluaisin viitata ensinnäkin, jos puhutte Bir- Birmaa koskevasta pääsylmasta, joka hyväksyttiin 11. helmikuuta, kun katsoin kohtaa 14 tässä päätösosamassa. Siinä todettiin, että tässä tervitään sitä, että on tarkoitus tehdä tietoisuutismatka Bangladeshiin ja sain jo tavata saattaa valtuuskunnan puheenjohtajan tietoisen, että tätä ei voitu nähdä tällaisena tietojen keruu matkana, koska siitä syntyy sellainen kuva kuin, että asiat eivät olisi järjestyksessä. Me siis kuitenkin tiesimme, että tätä vierailua oli järjestetty jo pitkään, sitä oli suunniteltu pitkään, joten tämä asia on nyt esittävä selvästi täällä. Ja mitä sitten tulee tähän äh, raporttiin, viitaten vielä tähän kohtaan, jossa sanotaan, että valtmattomien äh, turvapaikanhakijoiden asema, koska itse asiassa se, että sanotaan, että heillä ei ole kansalaisuutta, silloin tavallaan kielletään heidän oikeutensa saada kansalaisuus siinä maassa, johon he kuuluvat. Tämä maa on Myanmar. Samoin kuin heitä myöskin evättäisiin oikeus paluuseen. Se, että sanottaisiin, että ihmiset ovat sellaisia, että he eivät ole valtiota, ennen kaikkea rohingat, jotka ovat asuneet vuosisatoja Myanmarissa. Se, että sanotaan, että he ovat sellaisia, että he, he eivät ole minkään valtion kansalaisia, olisi ainakaan liian nopea ratkaisu. Sitten tässä on puhuttu siitä, että voitaisiin päästä tutustua eh, tähän eh, rekisteröimättömään rohinkaväestöön. Mä haluaisin sanoa, että meillä on kuitenkin selkeitä sääntöjä, jotka koskevat maahanmuuttoa, samoin kuin myöskin ulkomaalaisten oikeutta työskentelyyn, maassa, mikä on tilanne muuallakin maailmassa. Joten me noudatamme näitä periaatteita, emmekä me tee mitään syrjiviä määräyksiä, jotka suosisivat jotakin tiettyä ulkomaalaisryhmää. Rouva puheenjohtaja. Sitten haluaisin vielä mainita tämän valtuuskunnan vierailun. Olemme iloisia siitä, että Bangladesh aina on pyrkinyt pitämään, harjoittamaan läheistä yhteistoimintaa parlamentin jäsenten kanssa. Pidämme arvossa heidän käyntejään ja uskomme, että monin tavoin meillä on tällaiset kahdensuuntaiset suhteet. Ja tässäkin mainittiin se, että meidän pääministerimme on ollut hyvin avoin ja on todennut, että tämä on hyvin rakentavaa toimintaa. Tässä mielessä olemme pyrkineet antamaan niin paljon mahdollista tietoa kuin olemme voineet saada. Totta kai EUkin auttaa tässä ja YK on pakolaisvirasto. Se toiminta ohjaa yhteisymmärryksen perustuva muistio. Joka tapauksessa selvästi on mainittu, se mainitsi Rova Lämpö täällä, että Bangladesh on maa, jossa on vaikeuksia meidän kaikkea, mitä tulee resursseihin, ja että meillä on valtaisa liikaväestö. Jos puhutaan rohinkojen tilanteesta tai pakolaisista tai rohinkoista, jotka on rekisteröity, nämä asiat täytyy pitää mielessä. Meillä on liikaa väkeä. Totta kai me pidämme tärkeänä tukea ja apua, että voimme saada kansainvälistä yhteyttä yhteisöltä. Sieltä pyritään jakamaan näitä taakkoja. Meillä on ollut suuri taakka kannettavana miesten 30 vuoden aikana. Olemme olleet näiden ihmisten isäntinä. Monet ovat tulleet, mutta ehdottaisimme, että me olemme nyt pyrkimässä palauttamaan heitä takaisin kotimahansa. Aluksi Myanmar kiisti tämän, sanoi, että eivät he olleet Myanmarin asukkaita. Ulkoministerimme on käynyt maassa ja nyt näyttää siltä, että joitakin otettaisiin jotakin pitäisi ottaa takaisin. Mutta me siis toimimme konsulisääntöjen mukaisesti, joita voidaan soveltaa, mutta samanaikaisesti me haluamme, että kansainvälinen yhteisö, Euroopan unioni erityisesti, koska nyt käymme keskustelua Euroopan parlamentissa, EUn ennen kaikkea tulisi pyrkiä toimimaan siihen suuntaan, että tilanne muut tapahtuisi niin, että Myanmarissa olosuhteet kohenisivat, joten ei olisi enää näillä ihmisillä syytä ylittää raja. Painostusta tulisi kohdistaa ei Bangladeshiin, vaan muualle. Ja kuitenkin haluaisin lopuksi sanoa, että me olemme olleet näiden henkilöiden, näiden ihmisten isäntinä, siitä huolimatta, että Mutta tapauksessa olemme siis pyrkineet täyttämään velvoitteemme ja olemme valmiita kuitenkin vastaamaan, jos meiltä kysytään kysymyksiä. Ambassador. Kiitos lähettiläs. Haluaisin myöskin kiittää teidän avoimuuttanne ja kollegani tässä vasemmalla myöntää, että avoimuus oli se, mikä saatot, hän ja hänen valtuustonsa saattavat havaita tämän vierailunsa aikana joten kysymys ei ole pelkästään asiasta, joka olisi esimerkillistä. Ajatellaan sitä, että mitä meidän valtuuskunnan puheenjohtaja kertoo täällä, mutta myöskin te lähettiläs olette osoittanut tällaista hyvää asennetta. Toivon, että voimme pitää tällaista hyvää henkeä yllä vastaisuudessakin. Nyt minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä. Rinaldi. Olkaa hyvä, herra Rinaldi. Tämä... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensinnäkin valtuuskunnan puheenjohtaja Rova Lambertia tästä tavasta, jolla hän on johtanut valtuuskuntaa ja hyvää yhteistyötä Bangladesissa ja myös muita kollegoita, jotka osallistuivat tähän matkaan. Ja Bangladesin viranomaisia lähe, lähettilästä ja myös muita äm, henkilöitä, joita tapasimme Dakassa. Ja meillä oli todella mielenkiintoinen vierailu. Voi, sanoisin, neljä kommenttia. Ensinnäkin Bangladesin äm, hallitus, meitä, tämähän oli meidän toinen äm, vierailumme. Meillä oli viime vuoden syksyllä ensimmäinen vierailu äm, myös hallituksen suuntaan. Silloin keskitymme ilmastonmuutokseen. Tämä hallitus on mielenkiintoinen hallitus, joka ansaitsee meidän luottamuksen, luottamuksemme ja joka on tilanteen herrana. Ja ja yrittää ratkaista nämä vaikeat haasteet, joiden edessä maa seisoo. Samalla maa, maalla on suurta potentiaalia, jota ei ole vielä käytetty. Se on yksi suurimmista muslimimaista äh, Aasiassa ja sillä on toimiva demokratia, jolla on perinteensä. Sen oikeusjärjestelmä ei ole välttämättä täysin itsenäinen, mutta sitä johtaa kuitenkin hallitus. Ja tässä on selkeästi sekulaareja elementtejä hallituksen toiminnassa ja kyseenalaistetaan tiettyjä stereotyyppejä, joita meillä on esimerkiksi muslimimaista ja demokratiasta ja näistä asioista. Diplomaattisessa mielessä ja poliittisessa mielessä Bangladesissa on suurta potentiaalia, jota voimme hyödyntää – Toinen kommentti koskee sitä, mitä, mistä on jo puhuttu, eli rohingaväestön tilannetta. mielipiteeni siitä oli se, että se on aivan hirvittävä tilanne. Tilannetta ei ole ratkaistu asianmukaisella tavalla. vain muutamia pakolaisia, on rekisteröity, mutta, mutta tuhansia ihmisiä on rekisteröimättä ja heillä ei ole minkäänlaista tukea tai suojaa, eikä heidän tarpeisiinsa vastaa muuta kuin muutamat kansalaisjärjestöt ja äm, tahot, mutta muuten heillä ei ole minkäänlaista apua, emmekä voi odottaa tilanteen normalisoitumista Myönmarissa tilanteen ratkaisemiseksi. Sehän tämän ratkaisun vaatii vielä kauan aikaa. Ja, nämä ihmiset ovat kuin kollektiivisessa vankila, vankilassa. Heillä ei ole minkäänlaista tukea eikä apua. Tämä on aivan hirvittävä tilanne. Ymmärrän tietysti nämä vaikeudet, joita Bangladesissa on, integroida tämä väestö Suosittelisin pragmaattisempaa ja inhimillisempää lähestymistapaa tässä tilanteessa. Kolmas kommentti. Olin hyvin vaikuttunut sitä hyvin karusta vastauksesta, jonka saimme ministeristä, ministeriltä mahdollisista mahdollisuuksista siitä, että, että kuolemantuomio poistettaisiin. Tästä oltiin siis hyvin selkeitä tästä asiasta. Tämä oli hyvin eh, suuri pettymys tietysti, mutta tämä ei ole ollenkaan ainoa maa eh, Aasiassa. Viimeinen kommentti sitten. Mielestäni on selkeästi tasapainon puutetta meidän eh, kehitysyhteistyössämme ihmisoikeuksien suhteen, kun puhumme esimerkiksi lasten oikeuksista, sillä me keskitymme toiminnastamme myös taloudellisessa, taloudellisessa avussa maaseutualueisiin. EUn apu menee ennen kaikkea näille alueille ja kansalaisjärjestön apu menee niille alueille. Vaikka suurin osa hankkeista on itse asiassa urba- kaupunkialueella, esimerkiksi Chittagongin alueella on suuria alueita, joissa ei ole oikein minkäänlaista kehitysapua tai ö, ihmisten, ö, anteeksi, lasten koulutusta ja infrastruktuurin parantamista. Tämä on mielestäni seikka, johon EUn me itse asiassa puhuimme tästä jo lähettiläänkin kanssa. EUn pitäisi puuttua siis tähän asiaan. Kiitos tästä näistä huomioista, herra, herra Rinaldi. Haluaisin antaa seuraavan puheenvuoron. Uh, niin, kiitos rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin, että pöytäkirja merkitään kiitokseni Jean Lambertsille ja koko tälle joukolle, joka meni Bangladeshiin. Ja haluaisin myöskin Ajattelen tätä infrastruktuuritukea myös, jota me saimme Bangladesin viranomaisilta ja EUn valtuuskunnalta Dakassa. Me tapasimme kaikki, jotka halusimme tavata. Me voisin sanoa, että yhteistyö oli sitä kaikkien taholta. Myöskin puheenjohtaja kesti paljon meidän hölympölyämme. Meillä oli siis erittäin opettavainen käynti. Bangladesh on olosuhteiden uhri. Bangladesh on kärsivällisesti katsonut hyvinvoin... Niin, jos voidaan puhua hyvinvoinnista, siis se on pyrkinyt huolehtimaan satojen tuhansien pakolaisten hyvinvoinnista, joita maahan on tullut, jotka eivät puhu bengalin kieltä. Tämä on avaintekijä. Meidän täytyy ymmärtää, että jos me olemme puhua ihmisoikeuksista, rouva puheenjohtaja, on hyvin tärkeää ymmärtää maiden ja kulttuurien konteksti. Euroopan union on itse asiassa tehnyt oman maalin, oma maaliin, kun ajatellaan siis Sri Lankan tilannetta, Sri Lanka yhteydessä, mutta ajatellen tätä sanoisin, että että meidän ei tarvitse toimia niin, että me käytämme omaa kulttuuriamme muiden ihmisten kulttuuria vastaan. Meidän täytyy ymmärtää se kulttuuri, jossa ihmiset toimivat. Ja meidän täytyy ymmärtää myöskin se, mikä tekee bengalin kielen, mikä tekee bengalilaisen bengalin kieli, ei, ei islam kieli, josta he ovat vain se kieli, josta ovat ylpeitä. Ja rohingat eivät puhu bengalin kieltä ne puhuvat arkaania tai jotakin sen tapaista kieltä. Joten äh, tämä kysymys on siis kuitenkin siitä, että nämä ihmiset eivät ole samasta kulttuurista lähtöisin. Ja bangladesilaiset ovat sanoneet, että he eivät ole osa heidän kansaansa. Siitä huolimatta ovat huolehtineet heistä niin pitkälti kuin mahdollista. He ovat, he eivät ole huolehtineet heistä kovin hyvin, koska he eivät ole kovinkaan vauras maa. Mutta kysymys kuuluu, mitä voidaan tehdä on järjetöntä, kuten kollegani Rinaldi sanoi, odottaa, että Myanmar hyväksyisi heidän paluunsa. Myanmar ei tule hyväksymään heidän paluutaan. Tästä vain tullaan puhumaan. Samaan aikaan kokonainen sukupolvi elää, kärsii ja kuolee. Meidän täytyy siis kohdata todellisuus, katsoa mitä, mikä on tilanne paikan päällä. Sen sijaan, että käyttäisimme kansainvälistä oikeutta. Meidän pitäisi katsoa, mikä on tilanne. Paikan päällä ihmiset tarvitsevat apua, mutta he tarvitsevat meidän apuamme. Meillä on varaa auttaa heitä paljon enemmän kuin me olemme auttamassa tällä hetkellä. Ja, ja Bangladesh itse ei pysty tekemään ajatellen kaikkia haasteita, jotka liittyvät äh, ilmaston lämpenemiseen, hu, hu, ilmamyrskyihin, niin Bangladesh ei voi tehdä poikkeusta yksittäisen ihmisen osalta. Jos minä olisin poliitikko Bangladesissa ja tekisin tämän ja antaisin mahdollisuuden ihmisille, jotka eivät ole veromaksajia, niin tulos olisi aika heikko. Joten täytyy olla tasapainoinen lähestymistapa, mutta jos EU on kovin huolissaan tästä kysymyksestä, me olemme kaikki huolissamme tästä, velvollisuutemme on siksi nähtyämme nyt tilanteen auttaa näitä ihmisiä erityisellä tavalla, toisin sanoen lisätä humanitaarista ja kehitys, tukea näille ihmisille. Thank you, Mr. Kiitos Teva. Olette, tämä kommentti, jonka sitten kulttuurista ja kulttuurista herkkyydestä on hyvin tärkeä. Samaan aikaan minusta on hyvin tärkeää puolustaa universaaleja ihmisoikeuksien normeja. Rova Logville ja sitten pyytäisin Euroopan komissiota käyttämään puheenvuoron. Logville. Kiitos. Kiitos myös tästä tästä raportista. Minulla ei ole vielä ollut tilausta lukea sitä, mutta haluaisin keskustella muista seikoista. Puhutte myös naisten asemasta ja hankkeesta, jossa edistetään maaseutualueiden naisten asemaa. Bangladesissa on esiintynyt myös happoiskuja, jotka kohdistuvat naisiin. Ja onko tästä asiasta poliittista keskustelua, jolla yritetään estää nämä hyökkäykset naisia kohtaan? Lockbeeler. Kiitos Sava. Lockbeeler. Haluaisin antaa puheenvuoron Jasko Kentychinskille, joka on Euroopan komissiosta. Hän on yksikön päällikkö, joka vastaa AKTsta, Tyynemeren ja Latemeren alueesta. Thank you, Madam Chairwoman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että että sallitte minun käyttää puheenvuoron. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, on hyvin harvoja humanitaarisen avun antajia, jotka toimivat Bangladesissa ja jotka auttaisivat Rohingya-väestöä. Pääosasto Eko on uskoakseni ainoa avunantaja paikan päällä niillä kahdella leirillä, jotka tällä hetkellä ovat olemassa rekisteröimättömille rohinka väestön kuuluville. Tonista ei ole mikään leirikään, vaan erilainen siirtokunta, jonka luomisen olemme osallistuneet rahoittamalla sitä, ja siellä asuu noin 10 000 rohinka huomattavasti paremmin kuin he elivät tässä väliaikaisessa leirissä Teknan kaupungin läheisellä. Toinen ryhmä, joka on enemmän huolenaihe meille tällä hetkellä, on, on uskoakseni juuri se, jonka kolona parlamentin valtuuskunta kävi Kutapalungin leiri, joka on, joka on alainen leiri. Tässä virallisella, tällä virallisella leirillä olemme voineet nähdä jo vuosien ajan rohinka pakolaisväestöä, joka saa tukea komissiolta siirtymään joutuneen väestön budjettikohdalta – mutta on tällainen äh, tilapäinen leiri, joka on kasvamassa, jossa on noin 30 000 rekisteröimätöntä rohinkaa väestön kuuluva henkilö hyvin vaikeissa olosuhteissa. De asiasta vastaava komission pääosasto on tehnyt heidän hyväkseen päätöksen viime vuonna, ja tänä vuonna aiomme käyttää 3 miljoonaa euroa perustuen antamiseksi näille ihmisille. Viimeisten parin vuoden aikana komissio on antanut kokonaisuudessaan 7 miljoonaa euroa humanitaarista rahoitusapua rekisteröimättömille rohinka-pakolaisille Bangladesissa. Täällä on kuitenkin jo todettu aikaisemmin tänään, että ne ovat tällaisia tilapäisratkaisuja, jotka eivät voi korvata pysyvää ratkaisua. suurlähettiläs selkeästi oli oikeassa puheessaan siitä, että taakkaa pitää jakaa. Bangladeshilla on omat ongelmansa, joista sen täytyy huolehtia. Ja tästä syystä me komission taholta rohkaisisimme yhdistyneiden kansakuntien yhteistä aloitetta, että se käynnistetään mahdollisimman pian ja että löytäisiin asianmukainen ratkaisu kansainvälisen yhteisön puitteissa. Tämä suunnitelma on olemassa ja joka sisältää sen, että tämän pitkän tähtäyksen tukea myöskin tälle raniväestölle. Ja sitten vielä rouva puheenjohtaja lopuksi. On selvää tänään, että on olemassa joitakin suojeluongelmia, jotka liittyvät näihin rekisteröimättömiin äh, rohinka-pakolaisiin äh, – Olemme huolissamme tiedoista, joiden mukaan monia heistä on palautettu väkivalloin alkuperämaahansa ja on ollut tällaista uhkailua ja väkivaltaa, joka on kohdistunut heihin. Ja mistä näitä kysymyksiä voidaan toivottavasti käsitellä hyvin pikaisesti koska voimme nyt jo nähdä, että on tilanne, jossa on syntynyt pelon ilmapiiri ja tämä leviäi äh, Ketapalongin äh, väliaikaisen leirille. Komis- Kiitos komissiolle. Ja nyt voisimme päättää tämän mielenkiintoisen ajatusten vaihdon. Olen pahoillani, hyvä suurlähetiläs. Meillä on vähän aikaa. Haluatteko sanoa jotakin tähän parisin lausetta ehkä? Uh, thank you very much, madam. Kiitos puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta haluaisin vielä käyttää puheenvuoron, sillä ajattelin, että haluaisin vastata ensinnäkin tähän kysymykseen, eli tähän viimeiseen aiheeseen, sitä, että rekisteröimättömät pakolaiset, että heitä lähetettäisiin rajan yli. Haluaisin vain todeta, että tämä ei ole totta. Fakta on, että meillä raja on ollut avoin yli 30 vuotta, ja tämä pitäisi ottaa huomioon. Samalla kuitenkin me äm, olemme todenneet, että vain muutamille on annettu äm, rekisteröity, ä, rekisteröity status, mutta tämä on 28 000 ja jos otetaan huomioon meidän oma väestömme, meillä on suurempi väestö kuin koko Belgiassa. Kansainvälinen yhteisö, heidän pitää ottaa huomioon nämä haasteet, joita meillä on. Ja äm, integraatio ei tässä ole välttämättä vastaus meidän tilanteessamme. Jos joku äm, maa on valmis ottamaan kaikki rohinkaan pakolaiset oman maahansa, niin voisimme ehkä saada ratkaisun tähän ongelmaan. Kiitos. Nyt lopuksi Etelä-Aasian valtuuskunnan puheenjohtaja sekä ilmeisesti tähän ulkosuhdehallintoon ja sitä koska esitteli Helma, Helma Brock on tullut paikalle pari minuuttia ja vaihdamme aihetta. Jean, ole hyvä. Um, Kiitos vastauksena tähän näihin happoiskuihin naisia kohtaan meillä on raportti äm, äm, hankkeesta, jo, johon tutustuimme vierailullamme. Tämä on todella inspiroiva hanke, sillä se äm, tekee työtä happoiskujen uhrien hyväksi, mutta sellainen sosiaalinen liike. Ja äh, heidän tehtävänään on torjua tällaisia iskuja. Meille on sanottu, että oikeuspuitteet ähm, ovat olemassa – ja mehän tiedämme itsekin, että oikeuspuitteet meilläkin on olemassa tietyissä asioissa, mutta täytäntöönpano ja toteuttaminen on aina ongelmana. Tämä hanke siis on EUn rahoittama ja se on hyvin inspiroiva esimerkki äm, tällaista asiasta. Sitten tähän keskusteluun Ähm, äh, kuten puhuimme valtuuskunnan, kuten puhumme valtuuskunnan kokouksessa huhtikuussa, niin on selvää, että EUn puolelta meillä on tiettyjä aloitteita, joita voimme tukea ja olemme avoimia tälle yhteistyölle. Myös YK on yhteinen, yhteinen äm, aloite on hyvin tärkeä. Haluaisin tästä kohtaa myös sanoa, että äm, mainita lasten päivän Bangladesissa. Ja luulenpa, että tästä koituu kehitystä ja, ja toivomme teille menestystä tässä asiassa. Ja me näemme sitten, mitä voimme tehdä tilanteen parantamiseksi. And, uh, thank you. Kiitos Jean kiitos tästä tilaisuudesta. Kenties löytää uusi tapa parlamentissa integroida ihmisoikeuskysymykset maakohtaisia asioita käsitteleviin yksiköihin. No nyt sitten meillä on ilo antaa kollega Elmar Brokille, joka käsittelee Euroopan hallintoa sen valmistelua, käyttämään puheenvuoron. Haluaisiko tulla tänne eteen istumaan, mutta jos haluat istua siellä salin puolella, sekin käy. Miksi et tulisi tänne eteen ylös istumaan? All right, okay, okay. <laughs> okay, that's a... Uh, niin, hän sanoi olevansa parlamentin jäsen, joten niin hyvä tätä parlamentaarista arvokkuutta suuressa arvossa. Niin, täällä on nyt tämmöinen muutos käynnissä, pyytäisin siirtämään yksityiskeskustelut salin ulkopuolelle ja sitten annamme puheenvuoron kollega Brokille johdannoksi. Niin, selvästikin tavoitteena me tässä valivaliokunnassa on huolehtia siitä, että uudet rakenteet heijastavat sitä istuessa mahdollisuutta, että ihmisoikeuskysymykset voitaisiin ottaa mukaan kaikkiin ulkosuhteisiin Euroopan unionissa. Ja tällainen integroitu velvoitteet saisivat myös liittävästi resursseja. Parlamentin komission neuvosto ovat äh, tässä yhteydessä keskustella asioista. Haluaisin lyhyesti viitata kirjeeseen, jonka Albert Siivi, joka on ulkoasiavaliokunnan puheenjohtaja, jonka minä tämän alivaliokunnan puheenjohtajana olemme esittäneet rouva Ashtonille – minun täytyy todeta, että hänen vastauksensa meidän odotuksiimme ja tällaisiin oikeutettuihin odotuksia koskevat hyvää yhteistyötä ja hänen halukkuutensa sisällyttää ihmisoikeudet, että hän on vastannut näihin myönteisellä tavalla periaattasolla, mutta kuten tiedämme, kaikki yksityiskohdat ovat edelleen, edelleen hyvin hämäriä. Tätä asiaa on siis syytä käsitellä varovaisesti Toivon, että tulee tilaisuus tavata henkilökohtaisesti Rova Ashton. Lähitulevaisuudessa olen puhunut hänen eh, avustajilleen ja historiallinen tilaisuus todellakin on edelleen olemassa, joten herra Brock, nyt on teidän vuoronne. Puheenjohtaja, kiitos tästä kutsusta. Voin eh, todeta, eh, jos haluatte kuulla siis Rova Astonista, hän on 23. maaliskuuta eli ensi viikolla äm, ulkoasioiden valiokunnassa ja äm, muutkin ovat tervetulleita ottamaan osaa tähän parlamentin kanta ja myös äm, alkuasema tässä neuvottelussa on vahvistettu. Anteeksi siis. Minua saan nyt puhelun, jota on olettanut seitsemän tuntia jo. Voisinko ottaa tämän vastaan? What's going on? <laughs> well, I'm not sure. En ole varma nyt siitä, miten, miten tämän herra Brokin parlamentaarisen arvokkuuden kanssa on. Yeah, maybe there's... Ehkä tässä on nyt käynnissä intensiiviset neuvottelut. No, hyväksyisittekö sen, että, että äh, kertoisin Lennova Ashtonin kirjeestä teille? No niin, palataanpa työhön. En oikein tiedä, mitä sanoa. Tämä on hyvin harvinainen tilanne. I don't understand what you're saying. I could read. So we will ask. No niin, eli pyydämme herra Brokia nyt ähm, jatkamaan tätä raportointia tähän tämän tärkeän puhelun jälkeen. Yeah. Kiitos puheenjohtaja. Voinko pyytää hiljaisuutta? Meillähän on Saksassa osavaltio äh, nyt vaalikampanjatilaisuudessa ja minä olen siellä paikallinen edustaja ja minun piti nyt tässä äh, puhua vielä siitä, mitä puhujia meillä on meidän omassa vaalikampanjassamme. Ja ähm, tähän tilaisuuteen osallistuu myös liittokansleri ja niinpä tämä puhelu on tärkeää. Ja haluamme tietysti voittaa nämä osavaltion vaalit. No nyt sitten asiaan. Lähtökohta meidän neuvottelussamme on päätöslauselma, Euroopan parlamentin päätöslauselma, jossa olemme ähm, todenneet oman kantamme. Olemme sanoneet, että me ähm, haluaisimme, että hallinnollisesti ja budjetin kannalta ulkosuhdehallinta liitetään komissioon. Ja tämä kantamme on saanut kannatusta. Tämä on tietysti vaikea asia tietyille jäsenvaltioille, että voidaan siis saada sellaisia sääntöjä, joiden yritetään, joiden mukaan ö, yritetään saada tämä neuvoston valtaan ö, päätös, päätösrakenteen kannalta siis. Tämän ulkosuudenhallinnon ö, liittäminen tiettyyn instituutioon on ö, ehkä toisen, ö, toisijainen asia, sillä hallintokaavio on ehkä vielä tärkeämpi. Missä missä siis on mikäkin virka, kuka edustaa mitäkin ja mikä rakenne on. Tämä on todella jännittävä neuvottelu. Miksi itse asiassa me tuomme itse asiassa kaikki ulkoministeriöt Euroopassa yhteen. Ja tässä kohtaavat kaksi eri oikeusperustaa, nimittäin yhteisön politiikka ja, ja hallitusten välinen politiikka. Miten voimme siis estää liukuvat rajat niin, että yhteisön politiikasta tulee hallitusten välistä? Että näin ei tapahtuisi siis. Emme, me tätä ei pidä tehdä pelkästään oikeuspuutteessa, vaan myös käytännön seuraukset ovat tärkeitä. Tämä on siis su- suuri haaste meille. Ja minun Ähm, pitää kyllä sanoa, että meidän pitää olla hyvin kriittisiä. Tässä pitää siis kolmen instituution välillä tasapainotella parlamentti, komissio ja neuvosto. Pitää löytää tasapaino. Tietysti sopimuksessa on puhuttu siitä, että korkea edustaja ehdottaa neuvostolle ja Komissio antaa hyväksyntänsä ja parlamenttia kuullaan asiassa. komissio antaa siis hyväksyntänsä, eli sillä on käytännössä veto-oikeus. Mutta tietysti varainhoitoasetusta ja henkilöstöasetusta pitää myös muuttaa. Ja tietysti näissä asioissa parlamentilla on myös sananvaltaa. Tämä on siis yhteispäätösmenettely, johon kuuluu kolme instituutio, eikä normaali, äh, niin normaalisti kaksi instituutiota. Tämä siis pitää kaikki tuoda yhteen ja tämä on tietysti suuri haaste. Haluaisin sanoa, että, että parlamentin kannalta meidän pitää erottaa kaksi asiaa. Ensinnäkin parlamentin oikeudet sinänsä. Tämä on ehkä yksinkertaisempi osa. Tietysti meidän pitää tehdä selväksi, että tämä ulkosuhdehallinto ja sama missä se on, että sen pitää olla Euroopan parlamentin budjettivalvonnan ja vastuuvapausmenettelyn alaisena. Toinen on tietysti parlamentin poliittinen valta. Tietysti tässä pitää puhua ohjelmoinnista ennen kaikkea myös kehitysyhteistyö ja ihmisoikeusasiat liittyvät tähän naapuruuspolitiikka ja vakaus, vakausrahastot. Missä kohdissa parlamentilla näissä asioissa on siis sananvaltaa? Tietysti parlamentti on lainsäätäjä Esimerkiksi kehitysyhteistyöpolitiikassa tämän konseptin sisällä, seitsemän vuoden sisällä vahvistetaan maastrategioita. Ja tämähän pätee sekä kehitysvaliokuntaan, kehitysyhteistyövaliokuntaan että ihmisoikeusalivaliokuntaan. Meidän pitää siis taata taata tämä. Toinen seikka on se, että ulkosuhdehallinto kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät sopimuksiin, niitä pitää ottaa huomioon Lissabonin sopimus. Kaikki nämä seikat on siis otettava huomioon. Ja tietysti ja tietysti äm, valtuuskunnat, jotka lähetetään, nekin tarvitsevat tietysti rahoitusta ja parlamentti on tässäkin äm, mukana päättäjänä. Ja niinpä meidän pitää myös saada sanamme sanottavaksi mandaateissa. Kun komissio neuvottelee ja antaa mandaatteja, on järkevää, että komissio tietää silloin, kun neuvosto päättää tästä, että, että on otettu huomioon myös parlamentin näkökohdat, jotka ovat parlamentille tärkeitä. Jos näin olisi tehty tähänkin mennessä, emme olisi tässä tilanteessa. Ei ole kyse vain parlamentin vallasta, vaan unionista kokonaisuutena. Mitä meidän pitäisi saada Rova Ashtonin ehdotukseen mukaan? eivät kaikki yksityiskohdat mahdu mukaan, vaan äm, äm, meidän pitää keskustella asiasta. Voin, äm, voin puhua tästä tietysti myös AFETissa, äm, mutta meidän pitää puhua tästä myös pienemmissä ryhmissä ja suljetuin ovin eri kokoonpanoissa ja myös luottamuksellisuusasteen mukaan. Meidän pitää kuitenkin sopia siitä, ähm, että kaikki tiedot annetaan, ähm, tai kaikki tarvittavat tiedot annetaan meille. Toinen esimerkki, kuka edustaa Rouva Ashtonia Euroopan parlamentissa ja valiokunnissa? Onko se hänen tasonsa ähm, alla oleva poliittinen hahmo vai onko, onko kyseessä virkamiehet, jotka eivät poliittisesti ole vastuussa? Minkälaisen, minkälainen sopimus saadaan tässä asiassa? Ei ole tietenkään äm, käytännöllistä aina. Hän, äm, hänen pitää, hänellä pitää olla joskus edustaja. Kuka siis saa Rova Ashtonia edustaa ja kuka saa neuvotella kansainvälisissä kon, äh, konferensseissa. Me haluamme tietysti tietää, kuka näissä asioissa on vastuussa. Nämä hallintokaviot, jotka olen saanut, äm, nämä organigrammit, jotka olen saanut, äm, sanotaan, että nimitetään edustaja, joka on institutionaalisista kysymyksistä vastuussa. Minä en hyväksy tätä. Tämä, nämä eivät ole, eivät ole vastuussa olevia ihmisiä. Me haluamme ne ihmiset tänne, jotka ovat vastuussa. Haluamme ne, jotka pystyvät vastaamaan kysymyksiin ja kantamaan vastuuta. Kyse on siis siitä, miten, miten rakenne luodaan, kuka on vastuussa ähm, virkamiespuolesta ja mikä on komissaarien rooli, heidän edustajiensa rooli, esimerkiksi kun on kyse naapuru- naapuruuspolitiikasta, ihmisoikeuksista, kriiseistä ja konflikteista. Tämäkin asia pitää selventää, jos halutaan saada aikaiseksi toimiva ulkosuhdehallinto. Entä miten miten virot täytetään, esimerkiksi lähettiläät, ja miten parlamentti saa osallistua tähän prosessiin. Vielä yksi seikka. Artiklassa 17 sopimuksessa puhutaan siitä, joka mainitaan myös toisissa kohdissa. Puhutaan nimittäin siis siitä, että EU kaikissa ulkoisen edustuksen kysymyksissä on komission edustama. Korkea edustaja käsittelee yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä. Tämä tarkoittaa, että kun puhumme kehitysyhteistyön ohjelmoinnista tai kun puhumme esimerkiksi ihmisoikeuksista tai demokratian edistämisestä, niin silloin nämä ovat yhteisöasioita, kuten naapuruuspolitiikka. Silti on järkevää yhdistää tämä, sillä emme, emmehän me halua sirpaloitumista. Miten tämä voidaan siis järjestää niin, että korkean edustajan vastuu säilyy, mutta samalla esimerkiksi komission jäsenten kollegio on edusta, edustettuna. Entä sitten konfliktien hallinta ja sotilaallinen suunnittelu? Tässä asiassa on vaikeutena myös siviili, siviili- ja sotilassuunnittelun ero. Tässä pisteessä näette siis, että yritämme saada asioita konkreettisemmiksi ja yritämme taata yhteisön oikeuden ja myös taata parlamentin toimivaltuudet. Ja tämähän on artiklan 21 mukainen sopimuksessa. Me yritämme nopeasti saada siis vastaukset siihen, mitkä parlamentin oikeudet ovat, jotta voimme liikku- saamme liikkumavaraa ja voimme edustaa intressejämme. Mitä sitten tulee menettelytapaan, niin mielestäni on ö, mahdotonta, että saamme asian lopet ö, päättyneeksi huhtikuuhun mennessä. Meillä on normaali menettely ja emme halua siis korvata laatua nopeudella. Meidän pitäisi meidän menettelyssämme äm, käyttää kuulemismenettelyä. Ja Afkon ja Afetin pitäisi tehdä yhteistyötä myös tämän alivaliokunnan kanssa ja oikeudellisten asioiden valiokunnan kanssa – meillä on tällä hetkellä se strategia, että täysistuntopäätökset henkilöstösäännöstöstä ja varainhoitoasetuksesta, että niistä siis puhuttaisiin neuvoston päätöksen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että, että meidän kuulemisestamme huolimatta voitaisiin päättää jotain, joka ei meille sovi. Öm, emme siis tässä edes, edes aloita puhumaan koreperistä. Meillä on neuvottelumahdollisuuksia, joita ei aikaisemmin viime vuoden lopulla edes, edes nähty. Minun pitää sanoa, että oikeudellisten asioiden valiokunnat ovat voimme siis kiittää heitä. SWIFT-sopimus oli meille erittäin hyvä asia. Thank you very much, colleague. Kiitos kollega Brock tästä selkeästä ja hyvin kattavasta tilannekatsauksesta. Haluaisin mielelläni hyväksyä sen tarjouksen, että siinä luottamuksellisempia keskusteluja meidän kanssamme joistakin ulottuvuuksista, jotka liittyvät tähän kysymyksiin tietysti parempi ajatella neuvottelut, jotka ovat käynnissä, mutta totta kai pitää katsoa, mitä on käynnissä. Joten julkinen keskustelu tämän tyyppisessä huoneessa on hyvin tärkeää. Joten uskon, että edessämme on todellinen taistelu. Ja tiedän, että herra Brock puolustaa parlamentin eh, vaatimuksia täysin. Ja tiedämme, että neuvoston puolella on suurta taipumusta pyrkiä rajoittamaan – parlamentin vaikutus maan henkilöstösääntöihin, rahoitusasetukseen, asioihin, joissa meillä on valta yhteispäätösmenettelyn puitteissa, mutta meidän parlamenttina tietenkään ei pitäisi tyytyä vain tähän. Meidän täytyy olla mukana poliittisessa työssä myös tasavertaisesti. Ja tästä varmasti tulee taistelua. Haluaisin ottaa esille vielä yhden kysymyksen herra Brokin kanssa. Me olemme saaneet melko myönteisen vastauksen korkealta edustajalta kommenttiin siitä, että ihmisoikeuksien alueella parlamentilla ei ole mitään järjestelyä siinä, että sillä olisi etuopitettu mahdollisuus tutustua luottamukselliseen tietoon. Tiedän, herra Brock, että te olette vastuussa sopimuksesta, joka komission kanssa tehtiin vuonna 2002, uskoakseni. Ja toivon kovasti, että pitää sitten mielessä, että alivaliokunnat eivät ole oikeastaan osa tätä sopimusta. Ja Lissabonin sopimuksen myötä meidän pitäisi saada instituutioiden oikeus saada tietoa asioista, jotka ovat käynnissä, jotka eivät ole sinänsä julkisia. Ehkä parasta olisi nyt antaa puheenvuoro Amnesty Internationalille, sen ihmisoikeusdemokratian verkostolle ja Brusselsin toimiston johtaja Nikolas Pesce on täällä ja haluaisin antaa hänelle nyt puheenvuoron. Mistä Pesce, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair, for this opportunity. Kiitos puheenjohtaja tästä mahdollisesta. Ähm, olen Amnesty Internationalin johtaja ja olen täällä Human Rights and Democracy Networkin puolesta, joka on yli 40 kansalaisjärjestön yhteenliittymä EU-tasolla, joka siis edistää ihmisoikeuksia ja konfliktin hallintaa. EUn pitäisi olla tehokkain ja, tehokkain ja suurin ihmisoikeuksien puolustaja maailmanlaajuisesti. Öm, ö, mutta EU on tähän pelannut ehkä hieman alemmassa liikassa. Ihmisoikeudet voidaan puhua siis e, yleisesti yhtenäisyydestä ja avoimuudesta, äm, koherenssista, siis ihmisoikeuksien välillä ulkomailla ja kotona. EUn ulkosuhdehallinto on siis yrittää pyrkiä yhtenäisyyteen ähm, myös ulkopolitiikan alalla kokonaisuutena. Meillä on ollut tällä valivalkonnalla mahdollisuus esitellä meidän mielipiteemme ja kaksi viikkoa sitten olemme saaneet hyvin kannustavan vastauksen Rova Astonilta, jossa hän sanoo, että hän tukee tehokasta ja näkyvää ulkosuhdehallintoa ja ihmisoikeuksien edistämistä. Ihmisoikeuksien pitäisi olla ydinasia kaikissa mm, politiikoissa. Mielestäni äm, näin koherenssiaukojen täyttämiseen olisi tär- tärkeää, että tähän, tämä lupaus nyt täytetään ja että ulkosuhdehallinnon rakenteessakin ihmisoikeudet otetaan huomioon. Meidän verkostomme antaa mielipiteensä näistä esityksistä, jotka annetaan julkisesti. Minulla olisi kolme seikkaa. Päätoimijoiden pitäisi ottaa mukaan tähän keskusteluun ja pitäisi taata korkeammalla tasolla kaikissa EUn delegaatioissa ihmisoikeuksien huomioon ottaminen. Ensimmäinen huoleni koskee sitä, että meille on kerrottu, että ihmisoikeukset pitäisi ottaa ydinasiaksi ja ne pitäisi sisällyttää politiikkoihin. Tässä meillä on siis tilaisuus saada suuria edistysaskelia ja me uskomme, moniin ähm, kriteereihin. Ensinnäkin henkilöstön pitää olla asiantuntevaa, äh, ihmisoikeuksien pitää, ähm, niillä pitää olla yhteyspisteitä jokaisella alueella ja horisontaalista ihmisoikeuspolitiikka pitää ottaa mukaan. Kolmanneksi tämän, ähm, tämän yksikön pitää, se pitää ottaa mukaan, tämä osasto pitää ottaa mukaan ja ihmisoikeusasiat pitää huomioida ja Amnesty International ehdottaa, että, että korkein, korkea ihmisoikeusedustaja pidetään, odetaan mukaan näihin kokouksiin. Neljänneksi olemme kuulleet, että osastoon kuuluu ihmisoikeudet, ähm, sukupuolen tasa-arvo, ähm, YK ja niin poispäin. Mutta tämä niin poispäin on ähm, usein johtanut siihen, että järjestöt jäävät pois. Me olemme sitä mieltä, että, että ihmisoikeudet tätä näin joutuvat vähemmän tärkeään asemaan. Tämä ei ole sen, mukainen, sen lupauksen mukainen, jonka Rova Ashton on antanut ihmisoikeuksien suhteen. Toiseksi haluaisin sanoa dialogista kansalaisyhteiskunnan kanssa. Rova Ashton on korostanut, että, että luodaan foorumi kansalaisjärjestöjen kanssa ihmisoikeuksien alalla – meidän mielestämme pitäisi, tämä pitäisi olla vain yksi elementti hyvin tarpeellisessa dialogissa kansalaisjärjestöjen kanssa. Meillä on kaksi erityistä vaatimusta. Ensinnäkin keskitytään, keskitytään kuulemiseen paikallisesti. Brysselin ihmisoikeusaktivistit toivovat, että voimme, voimme auttaa korkealla tasolla mutta tämä ei tietenkään korvaa alueellista ihmisoikeustyötä. Toiseksi haluaisimme, että haluaisimme, että meillä on selkeä sitoumus Öm, siis jo, mitä tulee maastrategiapapereihin, öm, naapuruuspolitiikkaan, ja kansainvälisten sopimusten, sopimusten neuvottelemiseen. Ja kolmanneksi ulkosuhdehallinnon rooli jäsenvaltioiden ja, ja kansallisten järjestöjen suhteen. EU on parhaimmillaan, kun se on yhtenäinen, mutta näin ei valitettavasti aina ole. Kööpenhaminan kokeus on yksi esimerkki tästä. Ulkosuhdehallinnolla on ainutlaatuinen tilaisuus taata, että ihmisoikeudet ja demokratia ovat korkealla esityslistalla kansainvälisesti ja että, että asioihin puuttuaan yhtenäisesti. Espanjan puheenjohtajavaltio on ottanut aloitteen tässä ja johtanut aloitteita ihmisoikeussuuntaviivojen mukaisesti. EU-lähetystöjen pitäisi olla äm, asiantuntevia ja on tärkeää, että heillä on hyvät suhteet myös jäsenvaltioiden äm, tasolla ja jotta voidaan taata asiantuntijoita ja kokemuksia. Tämän ei pitä, pidä olla siis liian keskitetty rakenne, vaan hajautettu. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kiitos teidän huomiostanne ja kiitos tuostanne ihmisoikeuksien puolesta. Kiitos herra Beger. Ja nyt haluaisin avata keskustelun ja antaa puheenvuoron 34 puheenvuoropyyntöä tällä hetkellä. Jos olemme pikaisia, niin puheenvuoroja voidaan saada enemmänkin. Howitz, Lochbila, varapuheenjohtaja Antti Kinen, varapuheenjohtaja ja Ripp. Aloitamme Richard Howittista. Kiitos, Rova Hautala. Haluaisin myöskin tuottaa herra Brokin tervetulleeksi valiokuntaan, ja hän käsitteli hyvin tärkeitä kysymyksiä omassa esityksessään. Ja tietysti hän on, on kuultu eri valiokunnissa, monet muut valiokunnat ovat kysyneet mielipiteitään, ja meillä tänä iltana on jotta on tilaisuus antaa omia mielipiteitämme hänelle. Ja monet komiteat hän esittivät olivat hyvin tärkeitä. Meillä onkin muitakin mahdollisuuksia puhua teidän kanssanne. Tänään haluaisin keskittyä ne kaikkia ihmisoikeuskysymyksiin työssänne. Ja tämä on tärkeää, että jotta emme tekisi kaksinkertaista työtä, sitä jota jo muuallakin tehdään. Haluaisin myöskin kiittää Amnestin esitystä, josta olen pitkälti yhtä mieltä, mutta jotakin erityisiä kohtia herra Brokille. Mitä tulee siihen, miten integroidaan of the External Action Service. I don't think Oikeustyöryhmä, kuka sitä työtä johtaa, miten sen toiminta integroidaan muuhun. No, Ashtonilla on tarkoituksena nimittää ihmisoikeustyöryhmän puheenjohtaja, mutta jos pidetään mielessä, että ihmisoikeustyöryhmä itsessään on tehnyt hyvää työtä myös meidän kanssamme, valivalikunnan kanssa viime vuosina, mutta se on ollut kuitenkin erillään muista ulkotoiminnan alueista Euroopan unionissa. Ja ulkosuhdehallinnon luominen ja sellainen horisontaalinen lähestymistapa, josta on puhuttu, siihen sisällyttyisi myöskin tämä isokyöstyöryhmään. Minulla oli vastausta teille, mutta joitakin yrityksiä sen ratkaisemiseksi, miten puheenjohtajuus voitaisiin yhdistää muihin ihmisoikeus- ja kysymyksiin, olisi hyvin tärkeää. Täällä voidaan sanoa, että on, kun se on suurta lobbausta, joka koskee siinä, miten kehitysohjelmat syntyisivät ulkosuhdehallinnossa ja miten niitä voit, ohjelmia voitaisiin tehdä ja mitä ulkosuhdehallinto tekee, mitä kehitysasioista vastaava pääosasto. Tämä on hyvin niin tärkeitä kysymyksiä. Mutta tehnyt, myöskin luvattu Euroopan ihmisoikeus- ja demokratia-aloitteen osalta. Kysymys on tietysti pienistä summasta ja tuesta, mutta pyytäisitte turvaisitte sen, että kiinnittäisitte riittävästi huomiota siihen, miten nämä otettaisiin osaksi julkisuhdehallintoa ja tuleva mihin tulokseen hyvänsä kehityskysymyksissä, niin sen pitäisi olla saman samanlaisen ajatuksen kuin se, jota me kuulimme äsken Amnestin edustajalta, että oli erillisiä sääntöjä kohdistuvat ihmisoikeuksiin, vaan että lähestymistä on kaikissa asioissa sama. Rakenteellinen puheen jota olemme sopineet komission kanssa, on hyvin tärkeää, ja se, sitä täytyisi suojella tässä prosessissa. Tietysti on selvää, että on asioita, jotka ovat luonteeltaan herkkiä, ja on tärkeää, että meillä on – kuulemisen yhteydessä saa tutustua näihin ohjelmiin. Ja se olisi jotakin, mitä me, minkä me haluamme säilyttää. Haluan sanoa tukeni sille, mitä Amnesty sanoi nimityksistä eri valtuuskuntiin. Ja niitä mukana on ihmisoikeudesta vastaavia ja tuntevia kysymyksiä, ihmishenkilöitä. Entinen komissio Patson, joka kuuluu samaan poliittiseen perheeseen kuin te, ja ja onnea teille. Saksassa niin kuin että meille onnea Iso-Britanniassa, niin komission Patson, kun komission Patson hajautti kehitystuen, joka oli silloin valtaisa muutos komissiossa, silloin pantiin valtaisa panostus koulutukseen niin tämä toimi. Tiedätte hyvin tämän ja toivon, että ihmisoikeuskoulutus tulee olemaan huomattava tärkeä asia näiden valtuuskuntien luomisessa ja sen väis- henkilöstön kouluttamisessa, koska se on olennaista, että eivät pelkästään asiantuntijat, vaan että koko henkilöstö ymmär, saa mahdollisuuden osallistua tällaisen koulutukseen. Tiedän, että Amnesty ei ottanut eh, esille ihmisoikeuksia korkeammalla tasolla. Pyytäisin, että käsittelisitte kysymyksiä, joista tiedän, että käytte keskustelusta. Olemme käyneet aiemmin keskustelua, joka liittyy tähän korkean edustajan äh, varaedustajuuteen eri tasoilla huolehtien siitä, että myöskin ihmisoikeudet kirjataan velvollisuuksia oikealla tasolla. Komission kollegat, jotka ovat käsitelleet ihmisoikeuksia, tietävät, että on tärkeää, että yksiköitä jotka käsittelevät oikeuskysymyksiä neuvostossa ja komissiossa kootaan yhteen, ne ovat lukumääräisesti pieniä mutta ne ovat hyvin tärkeitä meille. On tärkeää, että ne yhdistetään ja että niitä vahvistetaan ja että ne ovat oikealla tasolla hierarkiassa. En tiedä, mikä tulee lopputulos näistä eri keskusteluista, mutta mitä minä sanoisin, että, että jos näiden yksiköiden työ olisi tärkeä teidän toimintanne, niin toi olette myös tietoinen siitä, että herra ja sitten Rova Kionka olivat henkilökohtaisia ihmisoikeusedustajia eh, Javier Solanan hallinnossa. Ja nyt näyttäisi siltä, että eh, nyt Rova Ashton haluaa jatkaa tämän mallin mukaisesti, vaan haluaa, että ihmisoikeuskysymykset saadaan korkeammalle tasolle ulkosuhdehallintoon. Minä olen valmis tukemaan näitä aikomuksia, mutta tämä täytyy tehdä niin, että taso on mahdollisimman korkea. Sitten vielä Geneve, no, Ade Kiene ja herra Kukkainen. Me olemme juuri palanneet Genevestä. Suoraan sanottuna se oli täysi sotku ajatellen Geneven valtuuskunnan tulevaisuutta. He ovat huolissaan oikeudellisista ongelmista, jotka liittyvät siihen, miten heidän työnsä voidaan integroida tähän ulkosuhdehallintoon. Ja Geneven valtuuskunta on yksi tärkeimmistä maailmassa. Ajatellen sen suhdetteita YK ja maailmankauppajärjestöön ja pyytäisin, että me integroisimme ulkosuhdehallinnon toimet yhdessä, myöskin ajatellen Geneven valtuuskuntaa. Ei saisi olla niin, että on kaksi valtuuskuntaa, toinen, joka on on maailman äh, kapversta varten, toinen muuta varten. Meidän täytyy pitää kiinni tästä säkeetistä. Tarvitaan kaksi suurlähettilästä. Eräät muutkin maat noudattavat tätä mallia, esimerkiksi Japani. Mutta sitten se, että kaksi eri, eri valtuuskuntaa on ajatus, jota vastaan oli voimakkaasti. Ja on tärkeää myöskin katsoa, että näissä moninkeskisissä valtuuskunnissa, ennen kaikkea Genevessä, emme voi päästä eroon budjettineutraaliudesta – olisi epärehellistä nyt teeskennellä. Tämä on varmastikin asia, jota hallitukset eivät halua hyväksyä, eivätkä halua käyttää lisää rahaa. On tärkeää meille, että tartumme tähän kysymykseen heti alussa. Halusin vain muistuttaa tukeni Rova Hautalle, joka puhui siitä, että luottamukselliseen tietoon täytyisi olla mahdollisuus Ja haluaisin lopuksi vielä sanoa, ulkosuhdehallinto antaa meille historiallisen mahdollisuuden integroida ihmisoikeudet oikeuskysymyksiin, kehitykseen ja turvallisuuskysymyksiin samalla tavoin kuin olemme ennenkin puhuneet, mutta missä emme ole olleet kovinkaan menestyksekkäitä. Tiedän, että tämä ei ole mikään ykköskysymys teidän asialistallanne, mutta pyytäisin käsittelemään tätä asiaa asianmukaisella vakavuudella niin, että voimme saada aikaan parannuksia siinä, miten ihmisoikeudet voidaan integroida näihin politiikan alueisiin. Tämän asian puolesta olemme taistelleet pitkään, emmekä ole kuitenkaan olleet menestyksekkäitä. Kiitos. Tiedän, että herra Howitt on hyvin perillä näistä kysymyksistä. Minun täytyy myöskin korostaa sitä, että sinä olet käyttänyt puolet puheesta, jota oli varattu eri kollegoille, joten minun täytyy nyt, kun meillä on rajallisesti ajaa puhumaan, pyytää teitä puhumaan mahdollisimman lyhyesti, sitten herra Rova Lohpila. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos herra Brock tästä selvityksestä. On hyvin vaikea tällä hetkellä puhua yleensäkin tästä ulkosuhdehallinnosta. On silti menestys, että meillä on tämä tilanne. Haluaisin silti vedota siihen, että jokainen EU-lähetystö ja jokainen henkilö, saa ihmisoikeusprofiilin. Eihän ole kyse vain siitä, että raportoidaan huonoista ihmisoikeustilanteista, vaan meidän pitää myös noudattaa EUn suuntaviivoja ja näiden henkilöiden, näiden edustajien pitää olla, pitää tarkastella tilannetta ja olla e-, yhteyshenkilöitä ja pitää neuvoa myös yksityishenkilöitä ja kansalaisjärjestöjä, miten he voivat äm, osallistua esimerkiksi EUn hankkeen, ihmisoikeushankkeisiin. Ja tämä olisi mielestäni tärkeää ei pelkästään äm, maissa, joissa on huono ihmisoikeustilanne. Ulkosuhdehallinnon johdossa äm, ihmisoikeus äm, kysymys ei pitäisi olla vain vain marginaalikysymys, vaan se pitäisi todellakin integroida kaikkiin aloihin. Ja näiden edustajien pitäisi pystyä myös puhumaan ihmisoikeuksista ja sisällöllisesti edustaa tätä alaa. Kolmanneksi kyse on siitä, että EUlla on hyvä ihmisoikeusorganisaatio ja sitä meidän pitää käyttää. Ja kaikkia diplomaatteja ja virkamiehiä, jotka ovat ulkosuhdehallinnossa, heidät pitää velvoittaa myös ähm, ottamaan osaa jatkokoulutuksen ihmisoikeusasioissa. Haluaisin kiittää myös Amnestyä tästä, näistä ehdotuksista, ja ne ovat meille hyvin autta, ähm, hyödyllisiä, ja on hyvin ähm, hyödyllistä kuulla teiltä myös, miten, äh, ulkosuhde, miten näette ulkosuhdehallinnon Kiitos. Thank you, Mrs. Lochbieler. Kiitos, Ova Lochbieler. Ja nyt antaisin puheenvuoron varapuheenjohtaja Antti Kienelle. Thank you, Madam President. Kiitos, Ova puheenjohtaja. Euroopan ulkosuhdehallinto on hyvin tärkeä meidän esityslistallamme ja syytkin ovat selvät. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että viime, viime vuosien alussa neljäsosa väestöstä oli Euroopassa. Nyt meitä on 7 ilman väestöstä. Meidän osuutemme oletetaan vähenevän 5 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Euroopan unionin BKT, maailmanlaajuista BKTstä, on samalla tavoin kutistunut 28 prosentista vuonna 1950 21 prosenttiin tänään ja kenties 18 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Meidän siis täytyy organisoitua, jotta meitä kuullaan, tämä on selvää, jos me voimme toimia yhdenmukaisella tavalla maailman näyttelyllä, voimme turvata omat etumme. Muuten muut tekevät päätöksiä meidän puolestamme – tässä lainasin asiakirjaa, joka on annettu meidän kaikkien käyttöön. Joten Euroopan ulkoasian hallinnon koskevat päätökset perustuvat kolmeen syksen perustamisopimusta, se on johdonmukaista ja täytyy pyrkiä välttämään vastuun päällekkäistämistä. Tämä on hyvä asia, jota tämän heti, mutta todellisuus on tänään kaukana tästä, ja olen täysin sitä, mitä Richard Howitt sanoi. Eilen me päätimme matkamme YK ihmisoikeuskomiteaan, ja se, mitä me siellä saatoimme nähdä, oli meille suuri pettymys. Jos New Yorkissa neuvoston yhteistoimisto ja Euroopan komission edustusto yhdistyvät ensimmäinen tammikuuta, tällä hetkellä ne eivät pysty puhumaan yhtenä yksikönä, joten Genevessä ne ovat erillään. Ja se, mitä me saatoimme kuulla kaikilta EUn lähettiläiltä ja myöskin näistä kahdesta toimistosta, oli pyyntö saada ohjeita, pyyntö saada jotakin, jolle toiminta voidaan perustaa. Joten minä täysin tunnustan eh, sen merkityksen kanssa Brokin mietinnöllä ja tunnustan sopimuksen merkityksen, joka pitäisi saada aikaan parlamentin, komission ja neuvoston välillä, mutta samaan aikaan meidän täytyy todeta, että aika on tiukoilla ja meidän olisin iloinen, jos nämä sopimukset saataisiin aikaan mahdollisimman pikaisesti. Muuten me emme pysty toimimaan Euroopan unionina yhtenä yksikkönä. Kiitos Rova Kiene varapuheenjohtaja Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja myślę, że im częściej mówimy o e, wdrożeniu postanowień traktatu z Lizbony. Niin. Mitä useammin me puhumme Lissabonin sopimuksen toimeenpanosta, sitä useammin joudumme toteamaan, että se ei ole kovinkaan yksinkertaista. On helppo hyväksyä tällainen sopimus, mutta sopimuksen toimeenpano ei ole niinkään yksinkertaista. Herra Brockkin puhuu jo siitä. Sama koskee myöskin EADtä. Tätä ulkosuhdehallintoa se ei ole kovinkaan helppo tehtävä. Me tarvitsemme edustajan ja Euroopan parlamentin olla tärkeä rooli luotaessa ulkosuhdehallintoa. Meidän alivälikuntamme puitteissa on nähtävissä, että olemme tästä erittäin kiinnostuneita ennen kaikkea ajatellen ihmisoikeuskysymyksiä, ajatellen yhteistyötä esimerkiksi Euroopan neuvoston kanssa. Nämä ovat kaikki sellaisia elimiä, jotka käsittelevät myöskin ihmisoikeuskysymyksiä. Ja kysymys on myös siitä, että Euroopan unioni voisi itse liittyä Euroopan ihmisoikeuksien yleissopimukseen. Minulla on konkreettinen kysymyskin herra Brokille missä määrin on olemassa mahdollisuus, että kaikki odotukset, jotka liittyvät korkean edustajan, täyttyvät? Olen kuullut siitä, että sitten erilaisia vaatimuksia eri puolilta, esimerkiksi energiaturvallisuutta. Ja sitten on puhuttu ihmisoikeuksista myös. Sekin on kysymys, joka on pyritty tuomaan ulkosuhallinnon luottava, hoidettavaksi. Ulkopolitiikka klassissa mielessä, kahdenvälisten suhteiden hoitaminen ja myös huippukouksien järjestäminen, joissa keskustellaan tietyistä arvoista. Tämä on sellaista työtä, jota kenties ei voi harjoittaa yksi ainut henkilö. Me olemme voineet kuulla tästä ulkoisen hallinnon hallintokaaviosta ja nyt on nousemassa kysymys kuitenkin siitä, onko nyt niin, että on varaedustajia, joilla on vastaava toimivalta niin, että, että voidaan ottaa huomioon kaikki asiat, jotka liittyvät ulkosuhteisiin, niin että tämän korkean edustajan varaedustajan kommentoidaan vakavasti niin, että hänestä ei ole pelkkää paperitiikeriä tai tällaista näistä johtajaa. On tärkeää, että ulkoishallinto organisoidaan asian mukaisesti. No. Kiitos varapuheenjohtaja. Nyt minulla on listalla herra Tanek, Mirre Kukan ja herra Gomez. Sitten haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle ja ähm, herra Brokille, jos hän haluaa vielä kommentoida asiaa. Kiitos puheenjohtaja. Ähm, olen seurannut keskustelua. Olen äh, varjoesittelijä Afetissa ja me tuemme tätä hanketta. Ähm, EU pääsee tässä eteenpäin äh, näistä reviirisodista huolimatta. Minä olen kuullut, siis herra Brock on puhunut näistä hallinnollisista tehtävistä. Mitä tämä siis tarkoittaa? Tarkoittaako tämä neuvoston heikkenemistä? CSDB-asioista esimerkiksi? Vai mm, entä mikä, mikä on tämän suuren hallinnon esimerkiksi palkkaus, tässä on kyse toimielinten välisestä yhteistyöstä. Komissio kyllä haluaa nostaa instituutioiden ihmisoikeusprofiilia, kun tehdään työtä kolmansien maiden kanssa. En ole varma, olenko, kuulinko Amnestin kommentin Um, oikein. Hän sanoi, että heillä, he saivat kannustavan kirjeen Rova Ashtonilta. Um, hän mainitsi, en muista oliko tämä Ashtonin idea vai hänen ideansa, um, että DS, että PSCllä sinänsä olisi puheenjohtajan joku, joka olisi ihmisoikeusasiantuntijan. Tämä olisi ehkä pysyvän puheenjohtajan varpaille astamista. Ehkä voimme siis selventää tätä asiaa vielä lisäksi. Käytännön kysymys. Yksi asioista, joista me teemme parlamentissa, kun puhumme ihmisoikeuskysymyksistä, ovat meidän parlamentaariset kysymykset. Minähän tein kysymyksen myös siitä, mitä EU tekee ulkosuhdehallinnon suhteen minulle sanottiin, että tämä kysymys ei ole mahdollista, vaan pitää kysyä komissiolta tai neuvostolta. Tämä osoittaa, että, että me olemme ehkä hieman laidalla tässä asiassa. Ehkä meidän pitää siis, meillä on ulkosuhdehallinto, tulee olemaan, mutta on ehkä naurettavaa, että en voi kysyä suoraan tätä kysymystä parlamentissa. Quite Kiitos tästä aika reikeästä havainnosta. Nyt äh, herra Foglan. Kiitos puheenjohtaja. Vain neljä kommenttia. Mielestäni on sopivaa kiittää ähm, herra Brockia tulemasta, tulemisesta tänne ja tämän ulkosuhdehallinnon tilanteen selventämisestä. Tämä on hyvin monimutkainen prosessi ja tällä hetkellä en ähm, puhu mistään yksityiskohdista koko prosessissa. Tässä ähm, pelissä on monia vahvoja pelaajia ja, kortit on laitettu, ähm, hyvät kortit on laitettu pöydälle, jotta saadaan hyvä asema. Ja joka ähm, valiokunnassa on sama, ähm, ähm, sama laulu, eli me tietysti ähm, vahvistamme ihmisoikeuksien asemaa ja ähm, omia oikeuksiamme. Tämä on se sama, äm, samanlaista jokaisessa valiokunnassa. Meidän pitäisi olla realistisia ja meidän pitäisi puolustaa parlamentin oikeuksia, mutta äh, tärkeää on myös saada aikaiseksi hyvä asiakirja, joka takaa ulkosuhdehallinnon tehokkaan toiminnan, sillä mielestäni en halua ö, tässä kuulostaa mitenkään säällittävältä, mutta ö, ainoa vastuullinen tässä ö, asiassa ovat itse asiassa jäsenvaltiot, sillä ulkosuhdehallinto palvelee myös heitä. Herra Brock sanoi tästä käytännön puolesta, että monet asiat, jotka haluamme sopimuksen mukaan, ehkä ne todellisuudessa näyttävät erilaisilta, joten meidän pitäisi olla mahdollisimman käytännöllisiä. Pidän myös hyvänä hänen lähestymistapaansa, että meidän ei välttämättä tarvitse inttää siitä, että pitää pitää kiinni aikarajasta. Tärkeä tämä asiakirja, se pitää olla hyvä. Se on tärkeämpää kuin määräajan noudattaminen. Tässä koko prosessissa jossa on eri pelaajia, eri osapuolia, eri argumentteja. On rouva Ashton, joka on vastuussa kaikkien näiden suuntauksen tuomisesta yhteen. Joten äm, olen kyllä samaa mieltä sitä, että meillä on ehkä kriti, kriti, äh, kriittisiä argumentteja äm, Rova Bastanille, mutta tällä hetkellä on tärkeää antaa hänelle hyviä neuvoja, jotta saamme hyvän tuloksen aikaiseksi. Max Mr. Kukan. Kiitos näistä komiteista, herra Kukan. Viimeinen kollega käyttää puheenvuoron on Ana Gomes. Madam. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että omasta kokemuksestani viime vaalikaudelta olin ulkoasevaliokunnan ja kehitysvaliokunnan jäsen. Tärkeintä on turvata ihmisoikeuksien kannalta se, että ihmisoikeudet saavat muodollisen roolin avain horisontaalisena osastona uudessa ulkoasian hallinnossa, mutta sen täytyy olla todellakin yksi ensimmäisistä tällaisista avain horisontaalista osastoista. Kysymys on pelkästään intresseistä, kysymys on arvoista, meidän roolimme tarkoituksesta maailmassa. Joten sen täytyy olla todellakin sellaista, joka valtavirtaisesti on mukana kaikilla muillakin alueilla. Ja mm, tämän näiden valiokuntien jäsenä täällä saatoin nähdä, että tätä tapahtui asioista vastaavassa, äh, anteeksi DEF äh, pääosastossa, joka oli hyvin kaukana ihmisoikeuskysymyksistä ja, ja siellä kuitenkin tavallaan vahvasti vietiin pohjaa meidän, oikeuden, meidän toiminnaltamme ihmisoikeuksien edistäjien vietiin pohjaa myöskin uskottavuudeltamme. Ja olen nähnyt tätä tapahtuvan myöskin muualla siinä, että me emme voi valvoa kaikkein tärkeimpiä varoja, jotka koskevat suhteitamme sellaisiin kumppaneihin, joit meitä yhdistävät äh, ihmisoikeuslausekkeet viittaa esimerkiksi tässä AKT-maihin. Meidän täytyy varmistaa se, että tapahtuu budjettityötä. Human rights and that, uh... Ja että tällaisissa indikatiivisissa kansallisissa sitä papereissa, jotka ovat maakohtaisia, otetaan huomioon ihmisoikeuskysymykset. Näin ei tapahdu. Tällä hetkellä me emme noudata niitä lausekkeita, jotka ovat olemassa kahdenkeskisissä sopimuksissa. Muut alueet, joilla olen nähnyt ihmisoikeuskysymysten olevan poissa olevia, ovat kaikki kysymykset, jotka liittyvät kauppaan. On raivostuttavaa, puhutaan ihmisoikeuksista, niin ne ovat poissa useimmista toimista, jotka liittyvät yhteistyöhömme muun maailman kanssa, joten se täytyy olla avainhorisontaalinen toim- osasto tässä ulkoasenhallinnossa ja että valtavirtaistetaan tämä ihmisoikeuskysymys kaikkiin muihin maantieteellisiin ja horisontaalisiin yksikköihin. Toivon, mä haluan siis tukea sitä, mitä Rova Andri Kiene ja Mitiska Richard Howitt sanovat, siitä, miten pettyneitä olemme siihen, miten asiat sujuvat YK tasolla, nimenomaan ihmisoikeuskomiteassa. Minusta kysymys on laajempi. Ja ennen kuin me pystymme todella tarttumaan tähän, ennen kuin ulkoasioiden hallinto, ulkoasian hallilla voi olla tulla tärkeä rooli, on nimenomaan ajatellen turva, turvaneuvostoa, jos meidän täytyy saada toimintamme tehokkaaksi YKssa. Sen täytyy olla tärkeää ajatella nimenomaan ratkaisemaan tärkeitä elimiä, jotka käsittelevät turvallisuuskysymyksiä, kuten juuri turvaneuvosto. Niin. Ja sitten vielä huomaan, että on olemassa eroja komission neuvoston välillä ja myöskin mitä tulee siihen, mitä Rova Ashton ajattelee siitä, kuka on vastuullinen Euroopan parlamentin suuntaan ulkosuhdehallinnosta. Jos ja kun Rova Ashton on paikalla, hän totta kai on kahdessa roolissa samanaikaisesti. Mutta meidän ei pitää, niin muuten hänen tilallaan pitäisi olla jonkin komission jäsenen, mutta meidän pitäisi olla avoimia sille, että nimitetään erilaisia virkamiehiä. Meillä oli tänään hyvin tehokas äh, kokous Robert Kufrin kanssa, ja meidän pitäisi olla valmiita hyväksymään tällainen malli. Se voisi olla hyvinkin hyödyllinen. Thank you, Mrs. Gomez. Kiitos, Ava Gomez. Niin, haluaako komissio lisätä muutaman kommentin tähän keskusteluun? <clears throat> Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tiedätte, ulkosuhdehallinto on vielä keskeneräinen hanke, jo, jo mielestäni en voi tässä puhua yksityiskohdista ja siitä, mitä korkea edustaja tällä hetkellä vielä valmistelee, hänen esitystään siis. Voin siis kyllä välittää tässä keskustelussa annetut kommentit edelleen kaikilta osapuolilta, myös Amnestin edustajalta. Haluaisin kuitenkin vielä puuttua yhteen seikkaan, josta on puhuttu useasti, eli, eli lähetystöt tai valtuuskunnat kansainvälisiin organisaatioihin. Olemme tietoisia siitä, että näillä valtuuskunnilla on vaikeuksia. Viime, viime vuoden lopulla me annoimme valtuuskunnille ohjeita tehdä tiivistä yhteistyötä EUn puheenjohtajavaltion kanssa ja että he yrittäisivät löytää tapoja varmistaa se, että että inhimilliset resurssit, jotka ovat käytettävissä sekä komission edustustoissa että neuvoston yhteistoimistoissa ja jäsenvaltioissa, että näitä resursseja käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti. Tämä puuttumatta siihen, minkälaisia Ähm, tuloksia on saatu aikaiseksi. Tiedämme, että valtuuskunnat ovat, niissä on liian vähän henkilökuntaa ja yritämme kovasti löytää lisää resursseja, jotta voimme ähm, lyhyellä äh, aikavälillä antaa heille lisää resursseja. Tämä ei todellakaan ole helppoa, sillä meidän pitää tehdä tämä nykyisen budjetin puitteissa voin vain sanoa, että me ähm, teemme kovasti työtä tämän asian kanssa ja voin ähm, kertoa myöhemmin näistä vastauksia näihin kysymyksiin, joita jäsenet ovat esittäneet. Kiitos. Kiitos näistä kommenteista. Haluaako esittelijä herra Brock vielä sanoa muutaman sanan? Uskaakseni voimme jatkaa keskustelua. Ehkä pienemmässä piirissä teidän kanssanne siitä, miten ihmisoikeuskysymykset voidaan integroida tähän tekeillä olevaan työhön ja miten voit sanoa resursseja, miten ne saadaan rakenteita tehokkaalla tavalla. Herra Brock, jos haluatte sanoa muutaman sanan tämän keskustelun päätteeksi, tämän tärkeän vaihdon. Sydämiset kiitokset. Minä haluaisin nyt tarttua kovinkaan näihin sisällöllisiin kysymyksiin, koska se ei ole minun tehtäväni, vaan kysymys on rakenteista ja tekniikoista, joilla voidaan harjoittaa politiikkaa. Mutta tämä on nyt ensimmäinen tehtävä, joka on hoidettava, ja siksi en halua ottaa kantaa mihinkään poliittisiin lausumiin. Se ei suinkaan merkitse sitä, että pitäisi niitä oikeina. Niin. Huomenna me tulemme olemaan valmiita kannostamme ja sitten annamme sen varjoesittelijöille ja esittelijöille, lausuntolaatioille muissa valiokunnissa, joten ne saavat vielä tilaisuuden ilmoittaa meille eh, niitä asioita, jotka me kenties olemme unohtaneet. Ja sitten, kun on saatu virallinen esitys korkealta edustajalta, tulee tapahtumaan jatkotyötä, jossa käydään ajatusten vaihtoa, jossa myöskin hänen kannaltaan voidaan katsoa, ne, mitä ovat ne heikot kohdat, joihin pitäisi keskittyä. Kysymykset, jotka liittyvät Niin. Ihmisoikeudet minun käsittääkseni pitää ot- näkyä myöskin oikealla tavalla – Euroopan unionin politiikassa niin, että on asianmukainen yksikkö, joka niistä vastaa. Tämä olisi olennainen kommentti, joka on esittäjä, että mitä olla niin, että Euroopan unionin lähetystyössäkin näin on tulevaisuus. Esimerkiksi tänään, oliko se eilen, puhuin, niin Relexin äh, pääjohtajan kanssa asioista, joita täytyy käynnistää silloin, kun on kysymys äh, esimerkiksi kirjallisista asioista tehtävistä päätöksistä olisi hyvä, jos sinä lyhyen aikana, jolloin se tapahtuu, me 24 tunnin sisällä voisimme ottaa yhteyttä lähetystöömme kyseisessä maassa ja voisimme tarkistaa, ovatko tosiasiat oikein. Siis tällaisesta, kysymys tällaista teknistä kysymyksestä, jota voilla voidaan vahvistaa poliittista työtä ja tällaista yhteistyötä täytyy pyrkiä järjestämään. Ja tämä myöskin ihmisoikeuskysymyksiä ovat nousseet esille näissä päätöslauselmissa. Sitä voisi käsitellä pelkästään näiden yksiköiden sisällä, vaan myöskin hyödyntää niitä niin, että tätä tietoa voitaisiin hyödyntää Euroopan parlamentin työssä niin, että työn laatu paranisi. Ja tähän kuuluvat tietysti myös kysymykset, jotka ennen kaikkea kollega Anna Gomes otti esille, jotka ovat ydinkysymyksiä työssä, jota on tehty, mutta jossa tulokset ovat olleet hyvin rajallisia. Nimittäin se, että ihmisoikeuksia lausekkeita noudatettaisiin eri ohjelmissa, kauppasopimuksissa ja sopimuksissa ja vastaavissa. Olemme päässeet voimakkaampaan asemaan Lissabonin sopimuksen myötä, koska meidän täytyy nyt ratifioida kaikki nämä sopimukset. Se merkitsee sitä, että kun lyödään lukkoon tällaisia ihmisoikeuslausekkeita, me voimme voimakkaammin viedä niitä lävitse kuin aikaisemmin, ennen kaikkea kauppasopimuksissa. Toinen kysymys sitten, se noudatetaanko niitä, se on valvonta, valvonnan kysymys, jota pitäisi harjoittaa ulkosuhdehallinnon puitteissa tai kaupasta vastaavissa elimissä, mutta meidänkin täytyy voimia toimia tässä paremmin. Voisimme toimia paremmin kuin tähän saakka. Minä olen tyytyväinen siihen, mitä olemme toimineet, koska se on tällaista kirottua yksityiskohtien käsittelyä, johon täytyy ryhtyä. Ja uskoakseni tämä on olennaisimpia kysymyksiä siinä, miten emme vain vie asioita lävitse, kun niistä on tehty päätöksiä, vaan miten niitä pannaan toimeen. Ja tämä on äh, sellainen äh, asia, jota voitaisiin hyödyntää Euroopan parlamentin budjettipolitiikassa, ja siinä se on sitä hyvin tärkeää. Täällä on todettu, että Euroopan unionia pitäisi edustaa yhdellä äänellä, mutta näillä painopisteillä ja painopisteillä, joista käy selvästi ilmi, että Euroopan unionin ulkoedustukset eivät ole pelkästään ö, teknisiä, taloudellisia tai sosiaalisia kysymyksiä käsitteleviä yksiköitä, vaan että niihin sisältyy niitä leimaa meidän arvokäsityksemme niihin arvoihin liittyvät ihmisoikeudet, oikeusvaltio, demokratian periaatteet koko laajuudessaan. Ja uskoakseni meidän täytyy turvata tämä, jos me haluamme noudattaa sopimuksen sanaa, jossa on tämä todettu. Mitä tulee sitten kysymyksiin, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, demokratian, demokratian edistämiseen ja niin edelleen, meidän täytyy luonnollisesti kysyä, mihin ne aiotaan sijoittaa. Tähän saakka on ehdotuksia, että ne laitettaisiin tähän globaaliin monenkeskiseen pääosastoon, joka on valtaisa alue, mutta on, olisi myöskin muut pohdinnat tärkeitä, jotta jos olisi muita ajatuksia, niin silloin täytyisi nähdä myöskin poikkiyhteys, siis missä ovat kaikki, siihen, missä ovat kaikki ohjelmat, jotka liittyvät kehitysyhteistyöohjelmiin. Täytyisi olla henkilöstöä, joka koordinoi, jolla on oma, joka on oma yksikönsä, mutta jolla täytyy olla mahdollisuus luoda tällaisia poikittaisyhteyksiä, niin että voivat valvoa asioita. Eihän nyt jokaisen osastoon luoda, voida luoda omaa ihmisoikeusyksikköä, mutta miten voidaan turvata se, että koko ulkosuojelun puitteissa ennen kuin asiat tulevat parlamentin käsiteltäväksi, on turvattu se, että ihmisoikeuskysymykset saavat mahdollisuuden tutustua asioihin ja voivat myöskin viitata ulkosaannon sisäisessä kommunikaatiossa siihen, että ihmisoikeuskysymykset on unohdettu, jotakin pitää vielä lisätä. Me täytyy tehdä selväksi, että me haluamme turvata tällaisen poikittausyhteyden ja että haluamme saada aikaan tällaisen edellytyksen niin, että tapahtuu johdonmukaista politiikkaa. Thank you very much. Kiitos kollega Brock. Tämä on ollut hyödyllinen keskustelu ja kiitos näistä komment- loppukommenteista vielä voimme varmasti keskustella asiasta vielä lisää, kun työ etenee. Nyt haluaisin, että kukaan muu ei lähtisi, paitsi herra Brock. Ähm, kiitos herra Brockille. Meillä on nimittäin nyt esitys ähm, ähm, asiakirjasta jo, äh, tutkimuksesta, joka koskee ihmisoikeusrikkomuksia terrorismin torjunnassa. Meillä on Rushan Pillay, joka on äh, senior oikeusneuvonantaja ihmisoikeusneuvosto, kansainvälisessä lakimieskomissiossa. Ja annankin nyt suoraan puheenvuoron rouva Pilleille. Okay, let's continue right away. The study that we are going to be niin, jatketaan. Esitys, joka nyt tapahtuu, on jatkoa parlamentin päätöslauselmalle, joka koskee vankien siirtoa vuodelta 2007. Päätösasemassa puhuttiin laajasta kysymyksestä. Niin, yksityiskeskustelut voitaisiin siirtää käytävään. Niin, siis parlamentti teki joukon suosituksia, jotka käsittelivät vakavimpien ihmisoikeusrikkomusten selvittämistä torjunnassa vastaamassa torjunnassa. Ja nyt voimme katsoa, mitä tässä selvityksessä on voitu todeta. Ja haluaisin vain mainita, että aihe laajasti katsottuna on hyvin edustettuna meidän työohjelmassamme, joten tämä selvitys voisi olla hyvä lähtökohta näiden asioiden uudelleen käsittelylle, jotka liittyvät siis ihmisoikeusrikkomuksiin terrorismin torjunnassa, mutta näitä pidätettyjen olosuhteita, kidutusta ja muita hyvin vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Niin, nyt antaisin puheenvuoron Roissi Pilaille ja meillä on enimmillään 15 minuuttia esitykselle. Tervetuloa Rova Pilai ja varmastikin tulee mielenkiintoisia kysymyksiä ja kommentteja. Olkaa hyvä. Thank you very much, Matt. Kiitos puheenjohtaja. On Minulla on suuri kunnia olla täällä tänään ja puhua kansainvälisen lakimieskomission puolesta teille täällä alivaliokunnassa tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Olen hyvin iloinen, että alivaliokunta on kiinnostunut tästä aiheesta. Tämä mietintöluonnos, jonka, muistioluonnos, jonka esittelen tänään, on kuten jo mainitsitte vuodelta se liittyy vuoden 2007 päätöslauselmaan. Myös pidätyksistä ja vankien kuljetuksesta haluaisin myös sanoa, että kansainvälinen lakimieskomissio on ollut aktiivinen tässä aiheessa, eli terrorismin torjunta ja ihmisoikeusrikkomukset monia vuosia jo. vuosi sitten julkaisimme raportin äm, äm, raportin, joka tässä minun kädessäni, äm, tämä on ehkä la- kattavin tutkimus viime, viime vuosilta niistä vaikutuksista, joista terrorismin vastaisella torjunnalla on ollut ihmisoikeuksien suojelemiselle maailmanlaajuisesti. Euroopan parlamentin päätöslauselma vuodelta 2007 oli erityisen tärkeä panostus tähän keskusteluun näistä aiheista se korosti erittäin, erittäin vakavia rikkomuksia, joita on nähty niin sanotusti terrorismin vastaisessa sodassa. Ja haluaisin myös korostaa sitä, miten, missä määrin tietyt monet eurooppalaiset valtiot ovat joutuneet tähän mukaan. On puhuttu luovutuksista ja salaisista pidätyksistä sekä terrorismin vastaisista operaatioista, jotka ovat hyvin ongelmallisia ja tiedustelu, ähm, tiedusteluoperaatioista ja siitä, että vankeja siirretään maihin, joissa he saattavat kohdata kidutusta ja näistä kuljetuksista. Tämä, tässä mietintöluonnossa puhutaan siis siitä, miten suositukset vuodelta 2007 ovat olennaisia. Ne ovat erilaisissa, erilaisissa poliittisissa konteksteissa tänään. Monet niistä ovat erityisen olennaisia ja jotkut niitä, niistä ovat ähm, jopa kiireellisiä tässä tilanteessa. Tietysti Yhdysvalloissa on tapahtunut hallituksen vaihto ja sillä on ollut suuri vaikutus ähm, tähän aiheeseen maailmanlaajuisesti ja sillä on myös vaikutuksia tietysti EUn ulkoisille toimille taas tällä alalla. Tietysti Lissabonin sopimus on myös antanut uuden, uutta äm, painoarvoa EUn instituutioille, esimerkiksi parlamentti, parlamentille. Tämä äm, luonnos siis puhuu näistä suosituksista tässä FAVA-raportissa. Se ei kattavasti käsitellyt monimutkaisia kaikkia aiheita, jotka, jotka käsittelevät terrorismin vastaista taistelua, enkä minäkään puhu niistä kattavasta, mutta tämä raportti ja vuoden 2007 päätöslauselma käsittelevät tiettyjä aiheita terrorismin vastaisessa taistelussa Yhdysvaltojen kanssa, mutta nämä tämä aiheet liittyvät myös muihinkin aloihin kuin pelkkään EUn ja USAn yhteistyöhön. Ja tietyissä, tietyt operaatiot ovat maailmanlaajuisia. Erityisesti olemme nähneet tämän Eminent Tourist Panelin raportissa. Tämä on tärkeä tilaisuus valiokunnalle tutkia tätä aihetta. usa hallinnon muutos antaa meille tilaisuuden vaikuttaa ja tuoda muutosta tähän tilanteeseen ihmisoikeuksien kannalta, mutta vaarana on tietysti myös se, että politiikat monissa maissa, jotka otettiin käyttöön terrorismin torjumiseksi, tulevat, tulevat pysyviksi. Tämä on vaarana, koska nehän on otettu poikkeuksellisessa tilaisessa käyttöön, eikä niiden pitäisi jäädä, jäädä pysyvästi voimaan tai vaikuttaa pysyvästi ihmisoikeustilanteeseen. Tämä on todellinen vaara, jonka, jossa, joka jäsen monissa valtioissa on. Tässä ei ole kyse pelkästään Al-Qaidan ähm, aiheuttamista terrorismista, vaan monista muista ryhmistä. Ja EUn parlamentin työ ja äm, Eminent ähm, Panel on Juries on tehnyt tämän kanssa työtä. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun otamme huomioon sen, että tilanne ei tällä hetkellä ole kriittinen. Meidän pitäisi siis nyt kysyä, miten voimme suojella ihmisoikeuksia terrorismin vastaisessa taistelussa. Meidän pitäisi siis torjua terrorismia niin, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Ensinnäkin kun äm, puhumme siitä, mitä pitää tehdä nyt, niin meidän pitää puhua myös si- niistä, äm, niistä rikkomuksista, jotka terrorismin torjunnasta ovat johtuneet viime vuosina. Äm, nämä, nämä rikkomukset ovat olleet laajamittaisia ja ydinarvot, kuten esimerkiksi kidutuksen torjunta, on kyseenalaistettu ja myös oikeusvaltion periaatteet on kyseenalaistettu. Esimerkiksi vankien luovuttaminen USAhan, tässä ei ole otettu näitä arvoja huomioon. Yksi, monet näistä avainelementeistä, joita olemme puhuneet, niissä on kyse esimerkiksi tiedustelun yhteistyö terrorismin torjunnassa. Seurauksena on ollut hallinnollisia toimenpiteitä, jotka helpottavat sitä, että, että tiedustelutietoja äm, integroidaan prosesseihin. Ja oikeusjärjestelmässä pitäisi olla suojatoimia. Äm, käytetään siis hallinnollisia äm, pidätyksiä äm, tai kontrolli, kontrollimääräyksiä. Ja tämä on johtanut jossakin määrin siihen, että oikeusjärjestelmät ovat heikentyneet. Me näin, olemme nähneet myös sen, että on ollut paljon kansainvälistä yhteistyötä terrorismin torjunnassa. Tietysti se on toisaalta hyvä asia, mutta se on johtanut myös siihen, että tietyt toimenpiteet eivät huomioi oikeusvaltion periaatteita – eikä, eivätkä tiedustelupalvelut joudu vastuuseen. Ja tämä on asia, johon pitää puuttua sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti ja myös EUn jäsenvaltioissa. Olemme myös todenneet, että meillä on lainsäädäntöä maailmanlaajuisesti kansallista oikeus, rikosoikeuslainsäädäntöä, johon on, jossa on määritelty terrorismi tietyllä tavalla. Ja nämä on, tämä on ollut tietyissä tapauksissa ongelmallista, kun on puututtu esimerkiksi yhdistymisvapauteen ja äm, järjestäytymisvapauteen sekä sananvapauteen. Ja tässä on tietysti terrorismista epäillyt joutuneet tietynlaiseen asemaan. Haluaisin puhua USAsta seuraavaksi ja sen tietystä kehityksestä. Olemme ähm, nähneet, miten paljon viime vuoden aikana on tapahtunut muutosta uuden hallinnon mukana. Tietysti olemme saaneet myös nähneet muutoksia. Obama-hallinnon yksi ensimmäinen muutos oli se, että otettiin käyttöön ähm, määräyksiä, jotka, äh, jotka ähm, diskriminoivat, siis tekivät kirjoituksesta laittoman ja palauttivat oikeusvaltion periaatteet ja äm, liityttiin kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen. Tietysti myös Guantanamo Bayn vankileirin sulkeminen oli suuri edistysaskel, mutta meidän pitää olla selkeä myös siitä, mitä, mitä ei ole vielä saatu muutettua. Tällä hetkellä äm, myös van, vankeja edelleen äm, siirretään ja luovutetaan. Ja nämä äm, määräykset, jotka otettiin käyttöön vuosi sitten, sallivat lyhytaikaiset pidätykset tiedustelupalveluiden toimesta. Ja tämä on asia, joka huolettaa meitä erityisesti, sillä luovutukset, vaikka ne eivät liittyisikään kidutukseen, herättävät suuria ihmisoikeuskysymyksiä. Toiseksi tämä, nämä hallinnolliset pidätykset, nämä, nämä, ne jatkuvat edelleen ja ne eivät noudata kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä. Tämähän, tämähän edellisen USA-hallinnon aikana kuului sotavaradigmaan, eikä sitä ole täysin muutettu vielä. Lisäksi meitä huolettaa se, että tietyt toimenpiteet jatkuvat, mutta ja tietyt, tiettyjä pidätettyjä on edelleen, vake on edelleen Guantanamo veissä, eikä heille anneta riippumatonta kuulemista. Lisäksi huolenaiheena on Guantanamo nykyisten vankien kuljetukset ja siirtämiset – sillä Guantanamo pein ähm, lopettaminen, se, tämän prosessi etenee hitaasti. Ja meitä huolettaa tietysti se, että, että, sen, että vankeja palautetaan maihin, jossa he saattavat joutua ihmisoikeusloukkausten uhreiksi. Sitten vastuullisuus. Ähm, niiden vastuullisuus, jotka ovat, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista. Tämä ei ole tilanne vain USAssa, vaan myös muissa maissa. Pitää, vastuullisuus pitää olla olemassa myös niiden kohdalla, jotka ovat hyväksyneet kodut, kidutuksen käyttöön esimerkiksi Yhdysvaltain edellisessä hallituksessa. Ja tämähän on kansainvälisen oikeuden mukaista. Meidän huolenaiheemme on se, Pidetäänkö tässä tarpeeksi tiukkaa linjaa näiden tämän vastuullisuuden suhteen? Nämä ovat siis yleisesti meidän huolenaiheitamme ja haluaisin puhua vielä suosituksista, joita ehdottaisin tulevalle keskustelulle tässä valiokunnassa. Kuten sanoin, kun otetaan huomioon nykyiset kehitykset. Tämä on hyvä hetki EUlle sekä sisäisesti että ulkopolitiikassa miettiä tätä asiaa, mikä on suhde terrorismin torjuntaan ja erityisesti sen suhteen, mitä tulee yhteistyöhön EUn ja kolmansien maiden välillä. Ja tietysti teillä on korkeat ihmisoikeusstandardit, joita EU noudattaa. Tämä vuoden 2007 päätöslauselmassa käsiteltiin myös tiedustelupalvelujen yhteistyön suhteen. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että EUn sisäiset politiikat ja nämä, tämä ulkopoliittinen ulottuvuus ovat yhteydessä ja on tarve sille, että niin nähdään kokonaisuutena, että että EUn sisäpolitiikka, että sillä on myös vaikutusta kansainvälisesti ja sen pitää olla yhtenäistä ja ähm, ulko, ulko- ja sisäpolitiikan välillä pitää olla tietty johdonmukaisuus ulkosuhteissa, ähm, yhteistyössä ja sopimuksessa esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa ähm, ei ei pidä hyväksyä matalampia standardeja kuin EU-maissa. Tämä saattaa johtaa vaikeuksiin myös sisäpolitiikassa. Nämä standardit pitää ottaa huomioon, jos, jos mietitään sitä, että EU tekee yhteistyötä. Tästähän ollaan puhuttu myös Guantanamo Bay-vankileirin sulkemisen yhteydessä ja on sitä on myös EUn järjestelmän sisällä puhuttu myös muilla tahoilla. Asia pitää käsitellä varovasti ja EUn pitää tietysti edustaa, edustaa, sit, edustaa ihmisoikeusstandardeja ja esimerkiksi lyhytaikaisia pidätyksiä, jotka ovat mielivaltaisia, ja vankien luovutuksia. Lisäksi EU pitää edistää oikeudenmukaisia oikeudenkäyntöjä ja sitä, että kuitenkin on tärkeää, että EUn instituutiot tekevät rakentavaa yhteistyötä USAn kanssa terrorismin torjunnassa ja yksi alue, jossa EUn ja sen jäsenvaltiot ovat jo, ovat jo tehneet työtä, ovat suhteen siis ähm, Guantanamo Bayn vankien ähm, järjestelyihin. Guantanamo Bayn vankileiri pitää, suljetaan, vaikka, se, vaikka prosessi onkin hidas. Tärkeää on lisäksi kuitenkin myös se, että on muita Bakram Airbase esimerkiksi Pakistanissa muita vankileirejä, joissa on suuria ihmisoikeusongelmia, joten ei pitäisi puhua pelkästään Guantanamo Bayn sulkemisesta, mutta myös muissa, muilla alueilla tapahtuvista pidätyksistä. Ja, haluaisin vielä lyhyesti kolmesta asiasta mainita Joista myös mainitsin tuossa mietintöluonnoksessa. Yksi on se, että olisi tärkeää EUlle ja sen jäsenvaltioille tehdä työtä parempien suuntaviivojen ja standardien puolesta, jossa jos tuomitaan kidutus ja mielivaltaiset pidätykset, on ollut väitteitä siitä, että, että esimerkiksi lähetetään tiedustelupalveluista Ähm, kuulustelijoita EU-valtioihin kuulustelemaan tiettyjä vangittuja. Lisäksi pitäisi olla riippumaton vastuullisuusmekanismi, ja tämä on jokin jo, jo, asia, jota EU-instituutioiden pitäisi edistää. Kolmanneksi EUn ja EU-parlamentin pitäisi, pitäisi äm, EU-tasolla tai äm, kansainvälisellä tasolla käyttää diplomaattista voimaansa, voimaansa kidutusta vastaan. Nämä aikaisemmat lupaukset eivät ole olleet tehokkaita niissä maissa, joissa käytetään kidutusta. Ne eivät siis takaa sitä, että kidutus, kidutusta voidaan torjua. Meidän pitää siis saada standardeja, jotka ovat sitovia joka puolella. Tämä asia siis pitää myös ottaa huomioon. Tietysti käytännön asiat, e, esimerkiksi e, yhteistyö e, tietojen vaihtamisesta rajojen yli, kuten olemme SWIFT-asiassa jo nähneet, ja yhteisten oikeusjärjestelmien suhteen olemme nähneet, nähneet, niilläkin pitää olla korkeat standardit, joten päätän tähän ja toivon, että voimme keskustella asiasta ja toivon, että tämä ei ole ainoa mahdollisuus puhua valiokunnassa tästä aiheesta. Kiitos. Mrs. Pilai. Kiitos, Ava Pilai. Annoitte hyvin arvokkaan määrän tietoa selvityksestä, joka on vielä kesken. Ja keskitytte nimenomaan tähän Euroopan unionin Yhdysvallat perspektiiviin. Se on perusteltua ajatellen vuoden 2007 Faradin mietintöä. Ja kuten totesitte, uusia perspektiivejä, joita on Yhdysvaltain hallinnossa. Minun täytyy todeta, että olemme olleet yhteydessä ihmisoikeustyön asia, työasia, demokratia asioiden apulaissihteerin. Euroopan parlamentti on pitkälti yhtä mieltä siinä, että annetaan tukea sille, että vangit, joita, vasta, joita vastaan on syytettä, sijoitettaisiin jonnekin haluaisimmillakin auttaa, mutta myöskin osallistua keskusteluihin pidätyspolitiikasta. Haluaisin kysyä, voisiko kuvitella, että jatkotyön puitteissa lainettaisiin maantieteellistä ulottuvuutta. Kysyn tätä siksi, että uskon, että alivaliokunta lähitulevaisuudessa tarkastelee läheisesti Shinin Novakin mietintöä YK on ihmisoikeuskomiteasta koskien tässä salaisia pidätyskeskuksia, joka on hyvin suuri osa ongelmaa. Se, että laajasti käytetään myös kidutusta näissä keskuksissa. Minä henkilökohtaisesti muistan hyvin näkyvän tapahtuman, jonka Euroopan parlamentti jotenkin voisi saada aikaiseksi ennen kesätaukoa. Voisi olla esimerkiksi kansainvälisen kidutuksen uhrien päivän yhteydessä voisimme todellakin tarttua kidutuskysymykseen ja käydä siitä keskustelua. Tämä olisi minun ehdotukseni kollegoille, että kollegat mietisivät sitä, tehtäisinkö näin. Voisimme kutsua professori Novakin mukaan, joka on jo ilmoittanut, että hän olisi valmis tulemaan, hän olisi käytettävissä keskustelu tosin hänen kanssaan käytiin jokin aika sitten. Joten meidän pitäisi kenties tarkastella teidän raportissanne tätä, ja ehkä meillä olisi myöskin toimuksia siitä, miten jatketaan tätä, mutta nyt antaisin puheenvuoron kahdelle, ainakin kahdelle kollegalle, Gomes ja Rova Jimenez, Frivols, Rofila ja Ladford. Anna Gomes. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen pitkälti yhtä mieltä ajatuksestanne. Itse asiassa haluan kiittää Rova Pilaita hyvin kattavasta esityksestä. Meidän todellakin täytyy tehdä enemmän työtä suhteissa Yhdysvaltojen kanssa, jossa voitaisiin käsitellä näitä eri ongelmia, joita on, nimittäin nämä vankikuljetukset ja nämä tuon oikeuskäsittelyjen puuttuminen no, tavallisissa tuomioistuimissa – ja todellakin mahdollisuus, että voitaisiin käsitellä muitakin vankiloita kuin Guantanamoa, esimerkiksi Bagramia. Meidän täytyy myös huolehtia siitä, että on tärkeää, että meille kerrotaan, mitä tapahtuu Euroopassa ja muualla. Kaiken aikaa saamme kuulla uusia asioita, äskettäin Liettuassa, ja todellakin Yhdysvallat ajatellen meidän omien viranomaistemme vastarintaa, miten tulee ottaa Yhdysvaltoihin siinä, että saamme selvitettyä asioita ja meidän täytyy vaatia vastuullisuutta. Olisi todellakin tärkeää, että kun meillä nyt on tämä uusi korkea ulkopolitiikan edustaja, että otettaisiin täysistunnossa esille kysymykset siitä, miten harjoitetaan seurantaa, ennen kaikkea paljastaminen ja vastuullisuus, miten pitkälti EU-viranomaiset ovat olleet mukana näiden kysymyksen käsittelyssä, mutta myöskin tämä ihmisten sijoittaminen, jotka vapautetaan Guantanamosta. Meidän, me tarvitsemme yhteistä EU-lähestymistapaa. Tätä asiaa ei saa jättää kansalliselle tasolle tai kahdenvälisille tasolle Yhdysvaltojen ja yksittäisten jäsenvaltioiden välille minun oma maani esimerkiksi, on ongelmia. Mikä on näiden ihmisten asema? Onko siinä eroa maiden välillä? Saavatko he turvapaikka, oikeuden, ovatko he poliittisia pakolaisia, mitä, vai saavatko he oleskeluluvan, haavatko he täyden vapauden matkustaa. Pitäisi olla yhtenäinen EU-lähestymistapa Schengen-kumppaneiden kesken. On raivostuttavaa, että jotkut jarruttavat tätä ja sanovat, että tämä on Yhdysvaltain ongelma, ei kansallinen ongelma. Joten tämä ei ole hyväksyttävää. Sitä paitsi on olemassa myös kysymys siitä, mitä nämä ihmiset nyt, mihin heille, näillä ihmisillä nyt on oikeus. Onko heillä oikeus perheiden yhdistämiseen? Minusta se on ratkaisevan tärkeä kysymys, jotta he todella voivat integroitua kunnolla uusiin yhteiskuntiin. Enkä minä tiedä ovatko niin, niin, että ne ihmiset, jotka ovat nyt päässeet eri Euroopan maihin, ovatko he saaneet oikeuden perheen yhdistämiseen. Ja mitä tulee myöskin siihen, että taistellaan kirjoituksen vaikutuksia vastaan. Eri, erikoistuneet järjestöt, jotka työskentelevät kirjoituksen uhrien kanssa, onko niitä kutsuttu tukemaan näitä ihmisiä? On siis paljon kysymyksiä, jotka täytyy esittää omille hallituksille ja uudelle ulkoasian, ulkopolitiikan edustajalle. Gomez. Kiitos Ova Gomes. Seuraavaksi Jiménez. Eh, Muchísimas gracias. Paljon kiitoksia tästä tiedosta, jonka saimme. Se on kovasti hyödyllistä meidän kannaltamme ja minä kovasti kunnioitan tätä työtä, jotka tekevät työtä juuri näiden värikäytösten estämiseksi ja terrorismin torjumiseksi, niin heillä, heillä ja kiinnittävät huomiota juuri näihin ylilyönteihin ja ennaltaehkäisyyn ja myös näihin hyvin vakaviin kirjoitustapauksiin. Niitä täytyy aina käydä läpi. Ja meidän, minun maassani Espanjassa on hyvin aktiivinen terroristiryhmä, joka käyttää myös kirjoituskäytäntöjä. Ja meidän tavoitteemme on saada tällaista kansainvälistä tukea näihin, tapo, näihin eh, tapauksiin tämän terroristijärjestön uhrien tukemiseksi ja minä haluaisin huomauttaa, että kukaan ei varmasti voi nyt kieltää terrorismin merkitystä, koska tällaisia terroristi-iskuja on järjestetty monissa paikoissa eri puolilla maailmaa. Emmekä myöskään voi kieltää tällaisia erinäisiä yrityksiä toteuttaa terroristi-iskuja. Ja minä haluaisinkin tähän huomauttaa, koska minäkin olen joutunut kärsimään tästä terrorismista ja tiedän, mitä mistä puhun, että me emme saa unohtaa sitä, että oikeusjärjestelmässä ei pitäisi unohtaa tätä tärkeintä asiaa, eli uhrin kärsimää, kärsimyksen korvaamista edes jollain tavalla, koska tässä muussa tapauksessa me sitten tuemme ikään kuin näitä riko, rikollisia, ja minä tätä periaatetta erityisesti perään kuuluttaisin. Meidän täytyisi erityisesti puolustaa uhrien tilannetta, koska se ja, ja heikomman, puol, heikomman puolta aina pitää muussa tapauksessa oikeusjärjestelmämme epäonnistuu. Ja juuri täällä meidän valiokunnassamme on puhuttu hyvin usein myös terroristien oikeuksia oikeuksista hyvin harvoin valitettavasti on kuitenkaan puhuttu terrorismin uhrien oikeuksista. Meidän täytyisi pikemminkin miettiä juuri tätä, tähän kysymykseen vastausta, miksi näin on. Ja meidän täytyisi pyrkiä myös kääntämään tämä suuntaus toiseen päin ja yrittää asettamaan uhri juuri sille paikalle, jolle se kuuluu, eli keskustelun ytimeen minun mielestäni oikea paikka näistä asioista keskustella on juuri tämä ja välittää tätä viestiä eteenpäin ja erityisesti myös nyt puhuisin tästä Estramadurassa äh, murhatusta terroristijärjestön murhaamasta poliisista, jo meidän pitäisi välittää hänen puolisolle ja lapsilleen viesti. Thank you very much, Mrs. Kiitos. Kiitos, Rova Himenes, tietysti uhrit he ovat uhreja. Ja Tämä on tietysti avain kysymys, miksi he ovat uhreja nyt. Voorzitter, ik zou eh, mevrouw Pillay van harte willen bedanken voor de zeer interessante... Kiitoksia. Niin, minä tahtoisin kiittää rouva Pilleitä tästä erityisen kiinnostavasta asiakirjasta, jonka saimme käsiimme mm, ja näitä asioita on hyvin kiinnostavaa käsitellä hyvin yksityiskohtaisesti. Ja CIA-asioita olen käsitellyt myös tämän parlamentin alavaliokunnassa ja olen täysin samaa mieltä Rovan Pileen kanssa näistä kysymyksistä ja siitä, että juuri nyt on aivan oikea aika ryhtyä katsomaan sitä, mitä menneisyydessä oikeastaan on tapahtunut kun me olemme hyväksyneet tämän Favan mietinnön parlamentissa, niin silloin meillä oli liian vähän varsinaisia kättä pidempiä tietoja juuri siitä, mitä on tapahtunut ja miten jäsenvaltiot, Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat myös osallistuneet tähän toimintaan. Sen jälkeen olemme saaneet hyvin paljon uutta tietoa tietysti tietoja on hyvin vaikeaa monta kertaa todistaa oikeaksi, oikeaksi mutta meidän täytyisi kuitenkin miettiä, miten me voimme jatkuvasti pyrkiä seuraamaan kaikkien tosiasioiden ja kaikkien saamiemme tietojen todellisuutta ja tilanteen kehittymistä. Ja minä haluaisinkin siis miettiä, että miten me voimme sitten Euroopan neuvoston kanssa yhteistyössä asiaa viedä eteenpäin. Ja tämä raportti pitäisi käsitellä Euroopan neuvoston edustajien kanssa vielä uudelleen, koska monet jäsenvaltiot ovat joutuneet kärsimään tästä ja ovat myös mukana tässä toiminnassa ja myös kolmannet valtiot ovat olleet mukana näissä monissa eri toimissa. Ja vielä huomauttaisin tässä puheenvuorossani, että meidän väliaikaisessa CIA-valiokunnassa me, me myös vierailimme Yhdysvaltain kongressissa silloin, kun demokraatit tässä olivat vallassa ja ennen tätä presidentin vaali, vaaleja, niin silloin me jo kovasti järkytyimme näistä tiedoista, joita saimme tuon matkan aikana, mutta kuitenkaan juuri mitään ei ole tehty, mitään konkreettista ei ole saatu aikaiseksi tuon valiokunnan ja sitten myöskään tuon vierailun, jäl, vierailun jälkeen. Ja nyt täytyisi todella sitten ottaa yhteyttä ja tehdä työtä Obaman hallinnon ja kongressin kanssa ja jatkaa tätä keskustelua, johon silloin ryhdyttiin ja todella sitten käydä läpi sitä, mitä on nyt saatu tietää myös Euroopasta ja sitten Atlantin takaa. Ja myös erityisesti korostaa sitä, että meidän parlamenttimme ei ole samaa mieltä näistä kysymyksistä, monista asioista, joita täällä on sanottu. Ja Rova Pileikin sanoi, että hyvinkin paljon tätä kidutusta edelleenkin käytetään kaikista torjuntayrityksistä huolimatta. Ja minä tahtoisinkin nyt sitten tietää, miten voidaan saada tästä tarkkaa tietoa ja miten tästä kidutuksesta ja kidutuksen torjunnasta erityisesti saadaan tarkkaa tietoa, koska usein nämä tapahtuvat salassa ja niistä on vaikea saada todellakin tietoa, luotettavaa tietoa. Ja vielä tuo terrorismin määritelmä, siitähän on pitkään puhuttu täällä meillä sekä myös Yhdysvaltain kanssa huomattavia eroja oli meidän määritelmämme ja Yhdysvaltain määritelmän välillä, ja asiaa myös olisi ehdottomasti selvennettävä. Ja sitten vielä Guantanamosta. Rouva Gomes siitä jo muutaman sanasen sanoikin, ja esitti siitä hyvin merkittäviä huomioita. Huomauttaisin kuitenkin, että täällä meillä Belgiassa on esitetty kanne yhden, yksi e, e, entinen vanki on tämän esittänyt Belgiaa vastaan, koska hän sattumalta oli väärässä paikassa väärän aikana. Siitä syystä hän jäi, joutui Guantanamoon pitkäksi aikaa ilman oikeudenkäyntiä. Ja häntä myös kidutettiin tuon vankila-aikansa aikana. Ja hän on nyt jättänyt kanteen Belgiaan valtiota vastaan syyttäen Belgia siitä, että Belgia ei riittävästi auttanut tässä asian käsittelyssä, vaikka Belgian tietysti Euroopan unionin jäsenvaltiona olisi pitänyt tehdä huomattavasti enemmän. Ja uskon, että tällainen kysymys, tällaisia kysymyksiä herää myös muissa unionin jäsenvaltioissa. Ja täten meidän onkin mietittävä sitä, että miten näille ihmisille, minkälainen kohtalo heitä odottaa ja minkälaisia korvauksia he mahdollisesti sitten voivat saada tulevaisuudessa siitä, mitä he ovat joutuneet kärsimään. Eli tätä työtä on Atlantin molemmin puolin Kiitos. Me todellakin katsomme näitä esityksiä, joita olette nyt tehnyt. Lohpilin luvalannan puheenvuoron Rova Ladfordille, koska uskon, että kysymys on ensimmäisestä liberaalipuheenvuorosta tämän päivän kokouksen aikana, jotta oltaisiin hiukan tasapainoisempia. Ai, teette, teitä se ei haittaa, no hyvä minä katselin täältä vasemmalta oikealle, joten Rova Lohpiilaa. Thank you. I think I could... Kiitos. Voin tukea monia näistä ehdotuksista. Kristianille ähm, ja sitä myös Rova Pilleille. Nyt kun EU on ratifioinut ähm, perusoikeuskirjan, niin tältä, ähm, tästä perspektiivistä minkälaisia, mitä oikeuksia hallinnollisten toimien, hallitusten toimien ja seijaan uhreilla on. Tämän, näiden rikkomusten uhrit ovat siis edelleen olemassa. Voisitteko siis kertoa, onko heillä nyt suurempia oikeuksia korvauksiin esimerkiksi? Thank you, Mrs. You're always very brief. Kiitos, Rouva Lohbiller. aina sanainen ja hyvin suoraan asiaan menevä. Rova Ladford. Thank you very much. Kiitos. Rouva puheenjohtaja, tämä on todella hyvin mielenkiintoinen esitys. Ja odotan mielenkiinnolla lopullisen version lukemista. Aluksi haluaisin sanoa, että itse asiassa olisin, en sano aluksi se, mitä haluaisin lopuksi sanoa, eli niin, että haluaisin ehdottaa teille ja valiokunnalle, että valiokunta pohtisi sitä, että tehtäisiin oma mietintö tästä aiheesta ajatellen äh, kansainvälisen rikostuomioistuimen raporttia ja kenties puolitoista vuotta äh, nyt Obaman hallinnon valtaantulon jälkeen olisi mahdollista äh, saada, ja ainakin osittain on tullut tietoa, ainakin kuitenkin enemmän tietoa on tullut siis siitä, mitä on tapahtunut Euroopan osallisuuden osalta. Ja samalla voitaisiin myöskin tehdä yhteenvetoa siitä, mikä on ollut Guantanamon vuosikymmenen vaikutus oikeusjärjestelmiin. Ja mikä vaikutus, niin tämä vaikutus tulee valitettavasti olemaan pysyvää. Se minua, minusta on ikävää se, että joudun sanomaan tämän. Mutta jotkin piirteet, jotka ovat olleet tyypillisiä viime kymmenelle vuodelle ja myöskin osittain olleet tyypillisiä Euroopalle, siksi että olleet harjoittamassa yhteistyötä, ovat vain hyvin vaikeita päästä eroon. Meillä on tällaista hallintoa, valvontaa yhdessä kuningaskunnassa, työmoista oikeuskäsittelyjen heikentämistä, siis on erityisiä äh, asianajia, jotka eivät ottaa Taliban asiakkaita. Ja tässä on myöskin tiedustelun mukaantulo ja se, että myöskin todisteet ovat tiedustelun kautta saatuja ja jotka ovat sellaisia, että niistä ei sitä missään vaiheessa kyseenalaiseksi normaalissa rikosoikeuskäsittelyssä. Joten tulee olemaan hyvin vaikeaa, kenties mahdotonta, mahdotonta päästä takaisin siihen tilanteeseen, jossa oltiin. Joten meidän olisi syytä katsella, mitä on tapahtunut. Niin, itse asiassa halusin tästä ajatusta jatkaa vielä, että minun synkät näkemykseni ovat se, että kaksi viikkoa sitten olin Washingtonissa Yhdysvaltain valtuuskunnan mukana ja tapasin turvataksusjonossa matkalla valkoiseen taloon on John Bellingerin, joka oli ulkoasiaministeriössä Bushin hallinnon aikana oikeusasianajana. Hän viittasi artikkeliin, jonka oli julkaissut New York Timesissa äskettäin. Siinä puhuttiin eh, asioista sävyyn enemmän jatkuvuutta kuin muutosta. Ja uskoakseni muut Obaman hallinnossa – niin tämä oli sellainen artikkeli, jossa perusteltiin sitä, mitä on tehty ja todettiin, että se on oikein ja oikein siksi, että Obaman hallinto jatkaa sitä pidätyksiä ilman, tuomio, ilman oikeuskäsittelyä ja asioiden käsittelyä rikos, sotilastuomioistuimissa ja pitkälti huhuttiin, että hallinto itse asiassa luopuisi siitä, että pidettäisiin liittovaltion tuomioistuimessa kahden tapauksen käsittely, koska sitä on vastustettu niin voimakkaasti. Kuten sanoin, siis tämä artikkeli oli selvästi sellainen, että se heijasteli tilannetta. Tämä myöskin sitten, mitä tulee sitten näihin kuhdistettuihin murhaamisiin, joita on tapahtunut Afganissa, joista sanotaan myöskin Mossadin harjoittaneen, joita on tapahtunut myöskin Somaliassa. Tästä on näyttänyt tulevan normaalia. Me emme enää kommentoi sitä, emmekä sano, että itse asiassa tämä on laitonta. Me vain hyväksymme sellaisenaan sen näinä päivinä. Joten monet asiat ovat muuttuneet ja muuttuneet huonompaan suuntaan. On joitakin äh, valonpilkkuja, joitakin tietoa, jota on tullut tuomioistuin toimintojen kautta Yhdysvalloissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muualla, on ollut tuomioistuin pystyn esimerkiksi Hamidin tapaus Iso-Britanniassa, ja tulos oli se, että julkistettiin tietoa lopultakin, tietoa siitä, että yhdistyneen kuningaskunnan tiedostopalvelu tiesi, että kun sieltä Benjamin Hamidin pidätettiin, Pakistanissa kuljetettiin Marokkoon, jossa häntä kidutettiin. Siis, siitä, siitä siis tiedettiin, tiedettiin olennaisemmiltaan siitä, mitä oli tapahtumassa. Tämä oli tietysti edelleenkin taistelua esteitä vastaan, vastarintaa vastaan. Se, että saatiin tämä tieto, ja minun maassani ei ole todellista tiedostopalvelun parlamentaarista tilivelvollisuutta, joten luodaan kaikkia mahdollisia esteitä tämän aikaansaamiselle, joten meillä on edelleenkin tarvetta pyrkiä ajamaan tällaista vastuullisuutta. Ja olisi hyvä, jos tässä valiokunnassa tehtäisiin tällainen mietintö. Me emme ehkä koskaan saa aikaan todellista tilivelvollisuutta näistä rikkomuksista, mutta tässä ainakin enemmän tietoa, vaikka siihen menisikin aikaa. Mitä tulee EUn ja Yhdysvaltojen yhteistyöhön, Minua eivät ole rohkaisseet viime viikon Barroson kyselytunnilla kuulut kommentit, jotka liittyvät perusoikeuksiin. Sanoin, että eikö, oliko, eikö ole vaikeaa yhdistää transatlanttinen yhteistyö ja terrorismin vastainen toiminta, kun Yhdysvallat harjoittaa tällaista toimintaa. En minä nyt puhu mitenkään minkäänlaisen antiamerikkalaisen motiivein, vaan puhun perusoikeuksista ja niiden ottamisesta. Minä haluaisin saada tietää henkilökohtaisesti enemmän siitä, mitä tapahtuu EUn ja Yhdysvaltain välisissä keskusteluissa. Very much. Kiitos myös tästä ajatuksesta, että alivalikunta voisi pohtia aloitemietinnön tekemistä tästä aiheesta. Ja nyt Rova Versia ja sitten antaisin komissiolle herra Tiimansille puheenvuoron. Ja toivon, että kaikki ovat lyhysanaisia, koska meillä on vielä kysymykset. Pourquoi ça tombe sur moi, madame la présidente? No niin. Minä ihan tosi lyhyesti haluaisin mm, tässä tietysti kiittää aluksi kovasti rouvaa Pileitä. Ja sanoisin tässä nopsasti muutaman sanan. Uskoisin, että demokratiaa vahvistaa ja myös ihmisoikeuksia vahvistaa se, että pidämme ihmisoikeuksia samalla tasolla ja samassa arvossa kaikkialla maailmassa, emmekä saa koskaan käyttää tällaisia kidutusaseita niitä vastaan, ja, ja ihmisoikeudet ovat kaikki universaaleja. Tämän muistaminen on aina hyvin merkittävää. Aika use, usein kuitenkin tull, nähdään, näytetään ajattelevan, että ihmisoikeudet ovat ainoastaan läntisen maailman etuoikeus. No me olemme nyt huomanneet, että tämä ei kanna kovin pitkälle, ja tässä tietysti tietysti meidän täytyy asettaa uhrit juuri aivan etusijalle ja oikeuden pitää olla aivan juuri sama kaikille kaikkialla ja uhrin, uhrin etua pitää aina muistaa ja ihmisoikeuksia täytyy aina soveltaa samalla tavalla ja myös ihmisoikeuksien loukkaajia kohdella samalla tavalla. Ja ne, myös neitä, jotka esimerkiksi ovat joutuneet kärsimään terrorismista tai ovat mahdollisesti saattavat joutua kärsimään terrorismista tai terrorismin uhasta, heidät, heidät pitää käsitellä samalla tavalla kaikkialla maailmassa olemassa. Ja minun mielestäni täytyy tehdä yhteistyötä juuri Yhdysvaltain kanssa. Tämä on perustavalatuinen ongelma. Ja olisin samaa mieltä kuin Espanjan kollegani tuolla pöydän päässä. Me olemme puhuneet näistä Ranskan, tästä Ranskan terrorismi, terroristi-iskusta. No tällaista iskua ei sinänsä terroristi, terrorismin kannalta ole ollut, vaan tällä, tämä oli tällainen isku, jossa yksi poliisi kuoli, mutta ei voida puhua varsinaisesta terroristi-iskusta, ainakin niiden tietojen mukaan, joita Ranskasta olemme saaneet. Eli nyt ainakaan tässä vaiheessa ei siitä pitäisi tällä termillä puhua, ja ainakaan nyt tässä aiheessa, kun Ranskassa on vielä vaalitkin käynnissä, koska se saattaa sitten aiheuttaa monia hyvinkin vaarallisia seurauksia vaalituloksen kannalta. Siis niin. Tässä on pikainen reaktio. No se Niin, en tiedä kuinka hyvin nyt tunnette tämän etaterroristijärjestön mekanismin, mutta aika usein ETA toimii juuri täten, eli murhaa, tappaa poliiseja, ja sen takia minä käytin tätä sanaa. Tässä on siis murhattu yksi poliisi kuuden etaterroristin toimesta. Now, uh, Mr. Tim. Nyt, nyt herra Timans, teillä on puheenvuoro. Madam Chair, I just... Hyvä puheenjohtaja, vain lyhyesti halusin vielä korostaa äh, Rova Polen äh, lausuntojen tärkeyttä. Me odotamme innolla tätä tutkimusta, jota hän äh, valmistelee. Komission puolesta haluaisin, haluaisin vain korostaa, että me olemme hyvin tarkkaavaisia ihmisoikeusasioiden suhteen ja terrorismin vastaisen taistelun suhteen. Meillä on yhteistyötä USAn ähm, kanssa vielä siitä vähän. Ähm, juuri tänään Strasbourgissa on kokous uuden ähm, ulkoasiainministeriön neuvonantajan kanssa, joka vastaa ihmis- humanitaarisista asioista ja myös tor- terrorismin vastaisesta taistelusta. Tämä on tärkeä kommentti vielä tähän Bellinger keskusteluun. Myös minäkin luin Bellingerin artikkelin New York Times, Timesissa ja jaan äm, kyllä nämä, äm, nämä huolenaiheet, joita on lausuttu, mutta näemme nyt Strasbourgin jälkeen, mikä Obaman suuntaus on. Äm, poliittiset olosuhteethan ovat erilaiset. Vain tiedonan, tietona vielä. EU tekee tällä hetkellä yhteistyötä ähm, yhteisen äh, julkilausuman ähm, parissa terrorismin vastaisesta torjunnasta. Ähm, ja me haluamme varmistaa, että ihmisoikeusasiat otetaan tässä kontekstissa myös huomioon. Viimeinen kommentti vielä. Yksi kollegoista puhui puhuit jo tästä. Me olemme nähneet monissa kolmosissa maissa ja olen kohdannut tämän monissa maissa jo tähän mennessä. Olemme nähneet siis monissa maissa tilanteen, jossa ähm, terrorismin vastaisen taistelun verukkeella rikotaan ihmisoikeuksia ja, lou- ja sorrataan ihmis- äh, ihmisoikeusaktivisteja ja äm, vähennetään ilmaisun vapautta. Samalla meillä on paljon kansainvälistä yhteistyötä terrorismin torjunnassa. Meillä on useita hankkeita EUn ja kolmansien maiden välillä, mukaan lukien EUn rahoitusvälineet, jotka tukevat yhteistyötä äm, terrorismin torjunnassa. Meidän pitäisi olla hyvin äm, tarkkaavaisia tässä ja varmistaa, että tässä kontekstissa ihmisoikeuksia kunnioitetaan asianmukaisesti. Minun pitää kuitenkin sanoa henkilökohtaisesti, että emme voi äm, sanoa, onko tämä sataprosenttisesti äm, asia, tapaus, sillä kuten olette sanoneet, tietyt kolmannet maat eivät halua kuulla näistä ihmisoikeusasioista välttämättä. En, he ovat äm, toisenlaista yhteistyöstä kiinnostuneempia. Nämä huolenaiheet ovat siis todellisia ja halusin vain sanoa, että olemme todellakin öm, otamme tämän huomioon hyvin ja, ot, ja odotan innolla tätä tutkimusta. Timans. Kiitos herra Timans. Uskoakseni meillä meidän nyt täytyy aloittaa komissiolle asetettujen kysymysten käsittely. Minä toivon, että voimme jatkaa tämän selvityksen kehittely Rova Pilain kanssa näiden keskustelujen pohjalta, joita tänään käytiin. Kiitos teille. Mutta haluaisin palata vielä yhteen kommenttiin, jonka Rova Brevols teikti, joka koski tätä yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa. Minusta meidän täytyy olla aktiivisempia muiden kansainvälisten toimijoiden suuntaan, jotka käsittelevät näitä kysymyksiä, kuten Eh, kidutusta esimerkiksi juuri Euroopan neuvosto. Ja haluaisin korostaa sitä, miten tärkeää on, että Novakin raportti, joka koskee näitä salaisia pidätyskeskuksia, tehdään näkyvämmäksi. Ja yhdistyneen kansakuntien ihmisoikeuskomissiossa ollaan kiinnostuneita käyttämään Euroopan parlamenttia paikkana, jossa näitä tällaisia selvityksiä tehdään näkyvämmiksi. Uskoakseni tämän alivaliokunnan lainetun puheenjohtajiston tulisi käsitellä tätä kysymystä ja miettiä sitä, minkälaisiin toimiin voitaisiin ryhtyä sen lisäksi, että jatketaan yhteistyötä Rova Pilain kanssa. Nyt annan puheenvuoron varapuheenjohtaja Syville ja me tapaamme huomenna aamulla uudestaan, mutta kokous ei ole päättynyt. Nyt on vuorossa kysymystunti, mutta huomenna muun muassa Amnesty International on paikalla puhumassa kidutusvälineistä eurooppalaisista säädöksistä ei pelkästään siis näistä, mutta myöskin näistä kysymyksistä, joita nyt tässä käsitellään. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on nyt siis käsittelyssä kysymykset komissiolle. Herra Laslo Tokes, ensimmäinen kysymys. Tässä on kyse siis vähemmistöjen oikeuksista Ukrainassa. Olkaa hyvä. elnök úr. Kiitos, herra puheenjohtaja. Arvoisat kollegat. Itä-Euroopan kumppanuuden puitteissa on yksi kysymys, tämä kysymys, jonka olen ottanut esille, joka koskee Ukrainaa ja joka erityisesti on tullut ajankohtaiseksi Ukrainan presidentin vaalien yhteydessä. Te tiedätte, että venäläisten osuus on 22 prosenttia Ukrainan väestöstä, mutta heidän lisäksi on sellaisiakin vähemmistöjä kuin unkarilaiset, romanialaiset, bulgarialaiset, Juuri äskettäin luonani kävini Mustava Jamilev, joka edustaa Krimin tatareja. Ukrainassa tilanne on hyvin ristiriitainen, koska muut vähemmistöt usein käsitellään samalla kertaa kuin venäläiset, ja ukrainalaisten ja venäläisten vastakkainasettelun vuoksi on hyvin vaikea nähdä selvästi, mikä on tilanne, ja on vaikea turvata vähemmistöjen oikeuksia. Romanialaiset ja unkarilaiset, minä olen siis romanian unkarilainen, ja ennen kaikkea romanialaiset ja unkarilaiset kärsivät Ukrainassa syrjintää koulutuskysymyksissä ja myöskin eh, uskonnollisissa kysymyksissä on ongelmia. Ennen kaikkea myöskin kirkollisilla kouluilla on vaikeuksia. Ajattelen myöskin puolalaisia, puolalaisia valko ylipäätään. Entisen Neuvostoliiton alueella vähemmistöjen tilanne on hyvin huolestuttava. Ja pyytäisin, että kun käydään neuvotteluja itäisen kumppanuuden piiriin kulvien maiden kanssa, kuten Ukrainan kanssa. Erityisesti otetaan esille vähemmistökysymykset. Me voimme tarkasti ihmisoikeuskysymyksenä vähemmistöjen oikeuksia, ja tiedän, että nämä ovat hyvin tärkeitä kumppaneita meille, nämä maat. Mutta me emme saa olla missään mielessä myöntyväisempiä. Christian Breda, kollegani Romaniasta, on nyt tässä vieressä. Nyt olemme yhdistäneet voimamme yhdessä ukra- unkarilaisten ja romanialaisten vähemmistön etujen vuoksi ja pyytäisin, että ihmisoikeuksien alivaliokuntakin myös ottaisi esille näitä vähemmistökysymyksiä. Kiitos. Dziękuję bardzo panu posłowi. Chciałbym prosić e, o odpowiedź. Kiitos. Haluaisin äm, antaa komissiolle vasta- mahdollisuuden vastata tähän kysymykseen. Kuka vastaa tähän kysymykseen? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to... the. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisalle jäsenelle tästä kysymyksestä. Kuten varmasti olette tietoisia, ihmisoikeuksien kunnioittamisen kysymys, oikeusvaltion kysymys, demokraattiset arvot ja myöskin vähemmistöjen oikeudet ovat eräs niitä yhteisiä arvoja, joita on EUlla ja Ukrainalla. Me keskustelemme säännöllisesti näistä kysymyksistä, ne ovat osa meidän säännöllistä poliittista vuoropuheluamme, ja yhteistyön puitteissa, joka on luotu yhteistyö- ja kumppanuussopimuksessa, ja nämä kysymykset nousevat esille myöskin eh, huippukokouksen tasolla, yhteistyöneuvostossa ja myöskin oikeus sisäasioiden kysymyksissä ja myöskin kahdenvälisissä kokouksissa, myöskin kokouksissa ja myöskin tavallisissa kokouksissa. Me myöskin käsittelemme kattavasti ihmisoikeuksien kunnioittamisen kysymyksiä entisessä EUn Ukrainan toimintasuunnitelmassa, jonka nyt on korvannut assosiaatioagenda. Ja siinä erityisesti viitataan siihen, että on tarvetta kunnioittaa täysin vähemmistöjen oikeuksia. Sen lisäksi tuki ihmisoikeuksille, oikeusvaltiolle ja demokratian periaatteille on määritelty myöskin siinä, miten annetaan rahoitus- ja teknistä apua Ukrainalle, mutta myöskin muissa välineissä, kuten eurooppalaisissa välineissä demokratialle ja ihmisoikeuksille. Noin 20 prosenttia, 20-30 prosenttia eh, näistä välineistä vuonna 2011-2013 on sellaisia, että niissä tuetaan näitä yleisiä tavoitteita. Itäisen kumppanuuden puitteissa on myöskin muita välineitä ja resursseja, joilla voidaan edistää näitä kysymyksiä, esimerkiksi demokratian perustaa. Mitä tulee sitten vähemmistöjen kohteluun erityisesti ja ennen kaikkea koulutuksen alueella, komissio seuraa hyvin läheisesti tilannetta ja on ottanut sen esille sopivissa tilanteissa kumppaneiden kanssa. Poliittisen vuoropuhelun kokouksissa on säännöstetty esille se, miten tärkeää noudattaa näitä periaatteita ja että on turvattava se, että ei ole välitöntä eikä välillistä syrjintää vähemmistöjä kohtaan, mukaan luettuna ne henkilöt, jotka eivät puhu Ukrainaa. Olemme ottaneet asian esille myöskin muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, kuten Euroopan neuvoston, ETYJ ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Tulemme jatkamaan kysymyksen seurantaa hyvin läheisesti ei pelkästään ajatellen muutoksia, jotta tapahtuu Kiovan hallinnossa. Kiitos tästä vastauksesta. Seuraavaan kysymykseen rouva Lohviilä on asettanut tämän kysymyksen. Tässä on kyse ähm, väkivallan erityisestä muodosta, joka kohdistuu naisiin ja tyttöihin. Olkaa hyvä. Thank you. So... Kiitos. Kysymys siis liittyy siihen, mikä tilanne on Euroopassa. Ähm, tietysti tilanne ei ole yhtä paha kuin Afrikassa. Ähm, joissakin siirtolaisyhteisöissä kuitenkin jatketaan tätä käytäntöä ja, ähm, ja useita tyttöjä loma-aikoina lähetetään takaisin kotimaahan ja siellä heidän sukupuolielimiään silvotaan ensimmäinen kysymys siis liittyy siihen, mitä Ähm, komissio tekee, tekee ähm, tämän asian tarkkailisemmaksi Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Thank you, uh, chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Ei ole kovinkaan helppo olla lyhytsanainen tässä kysymyksessä. Mutta ensinnäkin haluaisin, tämä on hyvin äh, mutkikas kysymys, asia, joka koskee sekä sisäistä että ulkoista ihmisoikeuspolitiikkaa. Komission kanta on aina ollut selvä. Naisten sukuelinten silvomista ei voida hyväksyä missään maailmassa ja tulemme edelleen puuttumaan tähän kysymykseen siihen saakka, kunnes se on kielletty. Mitä tulee ensimmäiseen kommenttiin, Rova Lohvila? Komissio ei tähän mennessä ole tehnyt tietojen keruuta siitä, miten laajaa se on Euroopan unionin sisällä. Arviot ovat olleet tähän asti sellaisia, että ne on vedetty siitä, miten yleistä tämä on alkuperämaassa, ajatellen siis väestölaskentaa. Jotta voimme vahvistaa politiikkaa Daphne 3 ohjelman puitteissa, joka komissiolla on, ja josta vastaa oikeus, eh, vapaus ja turvallisuus eh, pääosastoon, niin vuoden 2011 vuotuisessa työohjelmassaan on tällainen tietojenkeruohjelma eh, suunnitteilla naisten sukuisten sukupuolielinten silpomisesta Euroopan unionin sisällä. Mitä tulee tähän toiseen kysymykseen siitä, mitä komissio voi tehdä antaakseen käytössä olevaa asianmukaista terveydenhuoltoa Tämä sama Daphne-ohjelma, siitä lähtien kun se luotiin vuonna 1997, on rahoittanut 14 hanketta, jotka ovat koskeneet naisten sukuelinten silpomista ja niihin liittyviä kysymyksiä Euroopan sisällä, ja kokonaisbudjetti on ollut 2,4 miljoonaa. Näiden hankkeiden myötä on luotu käsikirjoja terveydenhuollon ammattilaisille, joita on käytetty Euroopan unionin sisällä. Kysymys on avainongelmasta ja mitä tulee tiedon puutteeseen, niin eh, usein sitä ei aina havaita eikä sitä raportoida asianmukaisesti eikä se seurata asianmukaisesti. Nyt tulee kolmanteen kysymykseen, miten voitaisiin paremmin olla suojelumekanismeja, joilla voitaisiin tarttua naisiin ja lapsiin kohdistumaan väkivaltaan – haluaisin todeta yleisesti, että komissio jatkaa sellaisten järjestöjen tukemista, jotka käsittelevät väkivallan torjumisen alueella väkivallan, joka kohdistuu naisiin, ja tähän sisältyy tietysti myös naisten sukuelinten silpominen, ja tälle on myöskin asianmukaista komission rahoitusta, ja tämäkin tapahtuu Daphne-ohjelman puitteissa, mutta myös ulkopuolella. Sitten neljännestä kysymyksestä valtavirtaistaminen EUn vuoropuhelussa, joka koskee yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, haluaisin sanoa, että kyllä on tällaista valtavirtaistamista. Jokin aika sitten meillä oli päivän mittainen alivälikuntakokous Egyptin kanssa, jossa käsiteltiin ihmisoikeuskysymyksiä, ja jossa olin toisena puheenjohtajana, ja naisiin kohdistuva väkivalta ja naisten sukuelinten silvominen olivat tärkeitä keskustelun aiheita. Ja voin kertoa tuosta kokouksesta, että egyptiläiset ottavat tämän valtiollisella tasolla hyvin vakavasti. Heillä on ohjelma, jossa pyritään taistelemaan tätä ilmiötä vastaan heidän omassa maassaan. Ja heillä on myöskin erilaisia tilastoja, jotka ovat mielenkiintoisia, jotka koskevat siitä, miten laajaa tämä käytäntö on Egyptissä, mutta ei mene yksityiskohtiin, mutta yksi elementti, joka näistä tilastoista nousee tekee selväksi sen, että on selkeä viite siitä, että nuorempi sukupolvi ottaa asiassa eri näkemyksen kuin vanhemmat sukupolvet ja että nuoremmat naiset ovat paremmin tietoisia oikeuksistaan ja myöskin ovat torjumassa tällaisen käytännön, joka perustuu Siis tämä on se, mitä me olemme kuulleet egyptiläisiltä kollegoilta. Olemme myöskin toteuttaneet projekteja eri maissa, Senegalista Somaliaan. Olemme harjoittaneet yhteistyötä myöskin eh, UNICEFin kanssa. En halua nyt kuitenkaan jatkaa tätä loputtomiin, en, en, en halua väärinkäyttää tätä kysymys, kyselytuntia tähän, mutta kenties eri tilanteissa voitaisiin keskustella tästä uudestaan ja voin antaa teille lisätietoa jos haluatte. Dziękuję panie ambasadorze. Przechodzimy do pytania trzeciego. Kiitos. Sitten tulemme seuraavaan kysymykseen. Rova e, Kiel Nielsen ja tämä kysymys koskee Talibanien e, integraatiota Question. Kiitoksia. Niin minä haluaisin esittää kysymyksen afgaaninaisista. Kun Lontoossa on järjestetty tammikuun 28. päivä kokous rauhan sopimuksen aikaansaamiseksi. Sinne osallistui 70 maata ja myös Euroopan unionin valtioita. Ja tämä sopi, tämän rauhansopimusehdotuksen oli valmistellut Afgaani Hamid Karzai ja siinä puhe oli myös 140 miljoonan dollarin avusta. Ja minä haluaisin erityisesti nyt kiinnittää huomioon täh- huomiota tähän talibanien sovitteluohjelmaan ja, talib- ja tällaisten maltillisten talibanien eh, yhteiskuntaan palauttamiseen Tämä määritelmä on hyvin hankala ja afgaaninaiset ovat hyvin, hyvin huolestuneita, koska talibanit eivät ole vielä koskaan luopuneet eh, siitä, että he haluavat käyttää sarjaa ja vähentää ja suorastaan poistaa kaikki naisten oikeudet. Ja me emme oikeastaan usko siihen, että presidentti Karzai pystyy talibanien painostuksen alla toimimaan vahvasti. Ja minä haluaisin tietää, onko komissio nyt saanut jotkut eh, takeet naisten oikeuksien ja muiden oikeuksien eh, tukemisesta. Ja minä esittäisin nyt nämä kysymykseni. Haluaisin tietää, onko yhteisöjen rahoitustuki, joka ohjataan Afgaanihallinnolle, eh, asetettu eh, ihmisoikeusehtojen alaisuuteen ja olemmeko me saaneet siis takuut siitä, siis tuolla Lontokokouksessa siitä, erityisesti siitä, että Afganistanin perustuslaissa, perustuslaissa käsiteltäisiin juuri näistä asioista, näitä asioita tarkemmin, että niitä noudatettaisiin ja toivomme, että seuraavassa Loja Zirkan kokouksessa eli Afganistanin parlamentaarisessa kokouksessa käsiteltäisiin naisten oikeuksia perustuslakissa paljon tarkemmin. Ja onko unioni ottanut huomioon, että nyt naisia ei otettu mukaan tuohon Lontoon kokoukseen? He eivät siis saaneet osallistua tuohon kokoukseen ja me haluaisimme nyt todellakin, minä haluaisin, että afgaaninaiset pääsisivät tähän prosessiin mukaan. Ja onko Euroopan unioni todellakin Lontoossa pitänyt esillä sitä, että tuon Talibanien kanssa tehdyn sopimuksen pitäisi ottaa huomioon kaikenlainen naisiin liittyvän syrjimisen torjuminen, ja näitä sopimuksiahan on olemassa ja ne on myös Afganistan allekirjoittanut ja niitä näitä kansainvälisiä sopimuksia on hyvinkin paljon olemassa. Ja rouva Clinton Lontoossa esitti myös puheenvuoron afgaaninaisten puolesta, enkä aseta ollenkaan kyseenalaiseksi hänen toiveitaan, mutta minä haluaisin tietää, että onko Euroopan unioni tätä vuonna 2001 Dushanbeessa hyväksyttyä afgaaninaisten ihmisoikeusperuskirjaa kunnioittanut ja onko se otettu keskusteluun vielä tarkemmin juuri näissä eettisissä kysymyksissä. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja, jos voin vielä rehellisesti kommentoida tästä. Tämä kysymystunti, joka meillä on ollut jo monia vuosia, meidän pitäisi meidän ei pitäisi ottaa siihen mukaan liikaa kysymyksiä, sillä se johtaa siihen, että meillä ei ole tarpeeksi aikaa käsitellä niitä hyvin. Mutta yritän vastata ähm, Kiel Nielsenin kysymykseen. Yleisesti EU on tietysti tietoinen sukupuoliasioista. asioista ja naisten oikeuksista sen ohjelmissa ja poliittisessa vuoropuhelussa Afganistanin kanssa. Teidän kysymyksenne korostaa suurta haastetta, jonka näemme jokapäiväisesti myös esimerkiksi televisiossa. Afgani naisilla on edelleen suuria vaikeuksia esimerkiksi perheväkivallan takia tai sen takia, että heidät, heitä ei oteta poliittiseen päätöksentekoon mukaan, eikä äm, asenteet äm, ole avoimia tässä miesten, miesvaltaisessa yhteiskunnassa. Vaikka olemme nähneet tiettyä edistystä lainsäädännössä, luulenpa, että olemme myös kaikki tietoisia siitä, että paljon on vielä tehtävää. Oikeuksien edistäminen tässä sovintoprosessissa 28. tuomikuun Lontoon konferenssin jatkona. Teidän pitää tietää, että tämä prosessi on Afgani, afgaanihallinnon johtama. Tämä ei ole EU, ei, ei ole EUn eikä USAn johtama prosessi, eikä sitä ole vielä saatu päätökseen. naisten, ja, naisten oikeudet ja sukupuoliasiat, niitä käsitellään konferenssissa, joka on myöhemmin tänä vuonna. Nyky, tällä hetkellä emme tiedä vielä tarpeeksi siitä, mikä Afgaanihallituksen tavoite tässä asiassa on. Tietysti ö, olemme tietoisia näistä huolenaiheista, ö, niistä, niiden haasteiden suhteen, joita afgaaninaisilla on ö, myös kansalaisyhteiskunnassa. Ja olemme tietysti yhteydessä heihin. Meidän pitäisi ottaa, ö, käyttää tämä tilaisuus Kabulin hallituksen kanssa vastaan ja meidän pitäisi olla proaktiivisempi tällä alalla ja ennaltaehkäistä ei-toivottua käytöstä ja edistää naisten oikeuksia ja ihmisoikeuksia, jos hallitus ei halua siis menettää sen oikeutusta, oikeutustaan kansan, kansan silmissä. EUn toimintaohjelmassa keskitytään Afganistanin oikeusjärjestelmän ja ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuksissa keskitytään myös naisten oikeuksiin. Meidän pitää antaa poliittista voimaa tälle prosessille ja meidän pitää äm, etsiä yhteisymmärrystä kansainvälisessä yhteisössä. Viittasitte myös äm, herra, äh, Rova Clintonin viestiin tässä. Mielestäni me jatkamme työtä tällä alalla. Nopeasti haluaisin vielä vastata näihin yksittäisiin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys. Tällaista ehdollisuutta ei tällä hetkellä ole EUn avulle. Ehdollisuutta ei yleensäkään ole, kuten varmasti tiedätte, me emme normaalisti ähm, toimi ehdollisesti avun ähm, antajina. Oikeusvaltion ähm, periaatteiden sektoriohjelmassa on vahva elementti, joka johtaa naisten aseman parantumiseen ja ihmisoikeusstandardien parantamiseen. Ja Afganistan on sitoutunut tähän. Tämän ähm, ähm, tunnistamme myös poliittisessa vuoropuhelussa. Sitten toiseen kysymykseen. Tämä suunnitelma ähm, Lontoon konferenssin jatkona. Tämä ei ole vielä tullut päätöksen, joten sitä on liian aikaista kommentoida. Tämä rahasto entisten Taliban taistelijan integraatioon, tämän rahaston perustaminen EUn tuella ei, ähm, tässä ei käsitellä itse asiassa naisten perustuslaillisia oikeuksia. Ähm, kyse on Taleban taistelijoista, joten meidän perspektiivistämme tämä ei ole oikea kohta tai oikea väline käsitellä naisten oikeuksia. Komission puolesta tietysti olisimme samaa mieltä teidän lausuntonne kanssa siitä, että kaikissa neu- rauhanneuvotteluissa Talebanin kanssa, jos niihin päästään, niin tietysti niissä pitää ottaa huomioon myös sukupuolten tasa-arvo, joka tietysti äh, ankkuroituu myös perustuslakiin. Kolmas kysymys Afganin ähm, delegaatiosta. Te puhuitte myös siitä, että EU ei voi puuttua itse asiassa tähän asiaan, mutta henkilökohtaisesti tietysti olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Tämä tietysti olisi myönteinen merkki äm, Ahmed Karsain delegaatiossa. Sitten neljä, neljäs kysymys. Me aiomme panostaa näissä keskusteluissa sovinnosta ja reintegraatiosta ja perustuslaista sekä äm, siis korostaa Afganistanin sitoutumista näihin kansainvälisiin sopimuksiin. Sitten viides kysymys. Voin yksinkertaisesti sanoa, että me jatkamme vahvaa tukeamme naisten oikeuksille ja tärkeänä osana meidän ihmisoikeuslähestymis tapaamme Afganistanissa. Viimeinen kommentti, kommenttini vielä sitten, että teidän pitäisi olla myös tietoisia siitä, että meillä on monia ohjelmia ja hankkeita, jotka ovat aktiivisia tällä hetkellä Afganistanissa, ja meillä on monia rahoitusvälineitä kahdenkeskisesti, mutta myös EUn puolelta. Ja nämä tietysti, niiden tavoitteena on tukea naisten koulutusta ja, äm, ja sovintoa. Ja me, äm, me teemme tietysti yhteistyötä Unifemin ja Unicefin kanssa tässä asiassa. Joten haluaisin päättää tähän, sillä äm, vaikka voisin tietysti tästä asiasta puhua vielä enemmänkin. E, chciałbym przeprosić Państwa tłumaczy, ale jeszcze mamy jeszcze jedno... Anteeksi, että äm, teidän pitää vielä olla kärsivällisiä. Varmasti voitte vielä lyhyesti vastata seuraavaan kysymykseen. Olkaa hyvä, rouva Jimenez Beseril. Eh, eh, niin. Haluaisin esittää kysy- komissiota kysymyksen siitä, että ensimmäinen maaliskuuta espanjan tuomari Eloi Velasco eh, totesi, että kuusi askelmien etäisyyttä, joista useimmat olivat vapaus ja seitsemän kolumbialaisen vakinaisryhmän Farkin jäsentä äh, mukaan jotka suunnittelivat äh, Andres Pastranan, entisen Kolumbian presidentin ja nykyisen presidentin Alvaro Uribe murhaamista. Velasco totesi, että espanjalainen kokeilu alkoi vuonna 2008, jolloin saatiin äh, osoitusta hallituksen, hallituksen yhteistyöstä näiden kahden ryhmän välissä yhteistyössä. Näiden syytösten pohjalta olisin tietää, mihin toimin komissio aikoo ryhtyä yhdessä Espanjan tai Espanjan puheenjohtajavaltion kanssa vaatia selvää tietoa siitä, että on tällaista huolestuttavaa yhteistyötä Farkin, Etan ja Venezuelan hallituksen välillä. Mikä on yleinen komission kanta Venezuelan hallituksen suuntaan ajatellen näitä syytöksiä ja voidaanko harkitsemaan lisäpainostusta presidentti Chavezin suuntaan? Dziękuję bardzo. Uh, the Commission would like to underline that the alleged trip, triple cooperative relations between the... Komissio haluaisi korostaa, että tämä kolmikanta yhteistyö Farkin, Etan ja Venezuelan hallituksen kesken, sitä tullaan tutkimaan edelleen, ja jos se vahvistuu, se tulee olemaan hyvin vakava kysymys. Sekä Farc että ETA on luokiteltu Euroopan unionissa terroristijärjestöiksi vuonna 2002 ja vuonna 2004. Olimme täysin tietoisia oikeusmenettelystä, joka on käynnissä Espanjassa. Olemme havainneet, että myöskin Venezuelan ja että Velasco on saanut tietoja asioista ja että on yhteinen kannanotto, jonka ovat laatineet Espanjan ja Venezuelan hallituksen, jossa tuomittiin terrorismi ja ETA, jossa luvattiin yhteistyötä oikeudellinen alueella terrorismin vastaisessa toiminnassa. Mutta kun oikeuden kirjoitus on viesti välitetty Yhdysvallan hallitukselle, niin komissio seuraa, mitä nyt on tapahtumassa. Komissio eh, tukee sitä, että Espanja pyytää normaalia toimintaa kansainvälisten menettelyjen mukaisesti terrorismin toiminnassa. Ajatellaan sitä, että Espanjan hallitus ei ole pyytänyt muita jäsenvaltioita tai komissiota toimimaan tässä asiassa. Ja vaikka komissio seuraa tätä tapausta läheisesti, sitä täytyy tällä hetkellä kuitenkin pitää kahdenkeskisenä kysymyksenä. Komissio tulee tukemaan oikeudellista yhteistyötä ja avointa kommunikaatiota Venezuelan hallituksen ja Espanjan hallituksen välillä ja rohkaisee kumpaakin osapuolta pyrkimään yksimielisyyden asiasta ja tosiasioiden selvittämiseen niin, että on rakentava lähestymistapa. Kiitos. Dziękuję bardzo. Nie było to typowe pytanie. Kiitos. Tämä oli hieman epätyypillinen kysymys äm, tässä alivaliokunnassamme. Kiitos siitä. Olemme saaneet esityslistan kohdat käsiteltyä ja haluaisin äm, kiittää kaikkia osallistumista tähän kokoukseen. Kiitoksia siis kaikille, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Ja kiitän tässä myös äm, tulkkeja, jotka äm, kärsivällisesti ovat tehneet ylitöitä. Kiitos.